nyt ollaan jo plussan puolella säässä, eli tämä tekee ihan hyvää. Voimme hyväksyä esityslistan, jos vastustusta ei ole. Ei näyttäisi olevan. Pöytäkirja 22. 23. tammikuuta kokouksesta voidaan hyväksyä, jos kukaan ei vastusta. Ei vastustusta. Puheenjohtajan ilmoitukset, niitä ei nyt ole. Voimme ryhtyä heti. Niin, Finn van de Kamp, olkaa hyvä. No, en... Puheenjohtaja yksi pikku seikka, jonka haluaisin lisätä esityslistaamme. Ymmärrän, että eilen teillä, parain puheenjohtaja, oli syntymäpäivä ja täytitte 39 vuotta. Ja näin ollen eh, liikenne- ja matkailuvaliokunnan nimissä toivottaisin teille mm, mitä eh, lämpimimmät eh, syntymäpäiväonnittelut. Emme nyt tässä ryhdy laulamaan, parain puheenjohtaja, mutta toivotamme teille terveyttä ja kaikkea hyvää tässä, kun nyt lähestytte tuota 40 vuoden rajapyykkiä. Merci, chère commission de... Kiitos, arvoisa valiokunta, että sain nämä syntymäpäivätoivotukset. No, olen vielä nuorempi kuin presidentti Macron, eli vielä ollaan 40 ja pyykin paremmalla puolella. No niin, kiitoksia kovasti näistä toivotuksista. Niin, ikää vain kertyy. Anteeksi, kuinka? Niinpä. No niin, nyt siirrymme ensimmäiseen varsinaiseen kohtaan, eli komission alustus, sääntelymenettely ja ohjaamomiehistön psykologisen arvion ja lääketieteellisen kelpoisuuden arviointi. Komissio on ilmoittanut meille tästä menettelystä – ennen kuin varsinainen kausi käynnistyy, niin, tar- niin parlamentilla on mahdollisuus osallistua tähän menettelyyn. Komissiohan voi vielä muuttaa tekstiänsä. Toivon, että tämän päivän keskustelu vie keskustelua eteenpäin myönteisillä seikoilla, kun kyse on psykologisesta arvioinnista ja lääketieteellisestä kelpoisuudesta. Komission alustuksen jälkeen luonnollisesti avaamme keskustelun ja välittömästi puheenvuoron saa Lukin Joakim. Te olette siellä paikalla. Tervetuloa. Saatte puheenvuoron ja voitte kertoa meille kaikki ne seikat, joita me tarvitsemme. Olkaa hyvä. Thank you and good afternoon. I'm here with my colleagues. Kiitoksia, hyvää iltapäivää. Olen täällä Klaas Stevenekin kanssa komissiosta Julia Grafin kanssa EASasta esittelemässä tätä tekstiä. Tämä teksti on yksi seuranta, eh, tämä liittyy tähän eh, German Wingsin lentoturmaan eh, lento 9525. Mm, ja silloin tehtiin alustava tutkimus tutkimusraportti, jossa oli 11 suositusta, mukaan lukien suositus komissiolle määritellä sääntöjä terveysviranomaisille, jotta he voivat ilmoittaa viranomaisilla, jos on kyse kyse ongelmasta tässä. Meidän on, teemme tutkimusryhmän, tämä German Vixin työryhmä sisälsi useita lääketieteen asiantuntijoita, viranomaisia ja se julkaisi loppuraporttinsa heinäkuussa 2015, siinä oli kuusi suositusta. Enemmistö näistä suosituksista oli joka tuo EASON lausunnolla 09-2016 lääketieteelliset tutkimukset ähm, äh, huume- ja äh, alkoholiseulat ja myöskin äm, mielenterveystutkimukset. Lisäksi näiden tutkimusten laatu pitää varmistaa. Tämä lopullinen täytäntöönpano määräys on tarkoitus astua voimaan kesällä 2016. Tarkoituksena on panna täytäntöön nyt kaksi ylimääräistä suositusta. Yksi liittyy pakollisiin huume- ja alkoholitesteihin ja ensimmäisen luokan lääketieteellisiin arviointiin tapaht- tiettyjen tapahtumien jälkeen. Toinen suositus oli antaa raportointi, luoda raportointijärjestelmiä ja lentäjätukijärjestelmiä. Tarkoitus luoda ympäristö, jossa ei rangaistaisi. Jotta työryhmän suositukset voitaisiin panna täytäntöön, virasto perusti toimintasuunnitelman, jonka komissio hyväksyi käytiin keskustelua kaikkien sidosryhmien kanssa temaattisissa työryhmissä, joita EASA on järjestänyt vuodesta 2015 vuoteen 2016. Tämä lainsäädäntöehdotus perustuu EASAn lausuntoon 14.2016, jolla päivitetään asetusta 965-2012. Tämä liittyy ohjaamomiehistön lääketieteelliseen kelpoisuuteen ja parannuksiin siihen. Se esiteltiin ja sitä keskusteltiin neljässä Jaasan komitean kokouksessa ja se on kehittynyt tuon prosessin aikana. Se hyväksyttiin yksimielisesti rakentavan keskustelun jälkeen Jaasan komitean helmikuun kokouksessa. Mm, lopullinen Häätötöpäätöasetus, sen odotetaan astuvan voimaan tämän vuoden kesällä sen jälkeen, kun menettely on, sääntelymenettely on saatettu päätökseen. Nyt tämän lausunnon sisällöstä. Tarkoituksena on muuttaa täytäntöönpanosääntöjä. Tämä voidaan vetää yhteen näin. Erilaisia ennakoivia toimenpiteitä esimerkiksi luodaan, otetaan käyttöön ohjelmamiehistön psykologisen arviointi Eli eurooppalaisten lentoyhtiöiden on luotava järjestelmä lentäjien psykologista arviointia varten, joka on tehtävä kerran ennen kuin ensimmäinen kaupallinen lento lentoyhtiön kanssa tehdään toiseksi. On helpotettava mahdollistettava ohjelman miehistön pääsy tukiohjelmiin, eli lentoyhtiöiden otettava käyttöön tukimenettelyt lentokapteeneille äh, ja perämiehille, kun on, jossa on mahdollisuus myös väliaikaisesti keskeyttää työnteko. Lisäksi yhtiöiden on luotava järjestelmä, jossa äh, miehistöä ja lentokonemiehistöä äh, testataan huumeiden ja alkoholin varalta. Toinen toimen rypäs on korjaavia ja äh, täytäntöpanovia toimia. Entoyhtiöiden otettava esimerkiksi käyttöön huume- ja alkoholitestit, äh, joita on otet, käytettävä eri tapauksissa vakavan äh, väl, ongelman jälkeen, onnettomuuden jälkeen, sitten jos on epäilyjä ja töihin paluun ja rehabilitoinnin jälkeen äh, pistokokeena. Ja lisäksi täytäntöpano, täyten, täyttävänä toimenpiteenä on myöskin äm, ohjaamo henkilökunnan alkoholi- ja huumetestejä yhteydessä asematasotarkastuksiin. Äh, EASO tulee an- antamaan jäsenvaltioille eh, priorisointilistan operatoreista eh, näissä asematasotarkastuksissa. Eh, joissain jäsenvaltioissa tällaisia tutkimuksia ihan menestyksekkäästi tehdään, tällaisia kokeita, kuten esimerkiksi Alankomaissa, ja jäsenvaltiot voivat jatkaa tällaisia olemassa olevien rakenteiden hyödyntämistä Tämä mahdollistaa, että myös muut luvan saaneet viranomaiset voivat tehdä näitä huume- ja alkoholitestejä myös asemataso tarkastusten ulkopuolella. Lisäksi jäsenvaltiolla on mahdollisuus, mutta ei velvoitetta tehdä ylimääräisiä testejä muiden psykoaktiivisten aineiden suhteen kuin alkoholin suhteen. Näissä tapauksissa on ilmoitettava lentoturvallisuusvirastolle ja komissiolle. Lausunnon 15-2016 hyvin tekniset äh, määräykset liittyen äh, tiettyjen äh, lentokoneiden järjestelmiin on, ovat tässä mukana, mutta en mene nyt yksityiskohtiin. Tämä on tärkeä askel eteenpäin, jotta voidaan parantaa ilmaturvallisuutta Euroopassa. Merci beaucoup pour vos propos. Kiitos puheenvuorostanne. Avaan välittömästi keskustelun. Wim van de Kamp, olkaa hyvä. Mevrouw de voorzitter, dank. Puheenjohtaja, kiitos oikein paljon. Mm, tämä on kyllä mielestäni oikein hyödyllinen tapaaminen että voimme ihan näiden tavallisten tavanomaisten menettelyjen puitteissa tarkastella, mitä komissio tässä tapauksessa nyt yhteistyössä EASan kanssa on saanut aikaan. Hyvä menettely, jossa Euroopan parlamentti voi todella pitää tarkasti silmällä ajankohtaisia kehityksiä. Ja kiitän komissiota, erityisesti äsken puhunutta herrasmiestä, erittäin selkeästä esityksestä liittyen niihin toimiin, joihin on ryhdytty tuon todella traagisen Ranskan tapauksen jälkeen. Muistaakseni menehtyneen joukossa oli koko joukko saksalaisia koululaisia. Kolme kysymystä. Minulle ei nyt tullut ihan selväksi, että e, siis testataanko ainoastaan alkoholin pitoisuutta vai myös muiden huumausaineiden? Siis ovatko myös muut huumausaineet äh, tai huumausaineet tässä testiohjelmassa, komission testiohjelmassa mukana, kautta ESN testiohjelmassa mukana? Ja toinen kysymykseni, entäpä ihmiset, jotka ovat masentuneita? Tuo traagisen tapauksen lentäjä ei käsittääkseni ollut joutunut ongelmiin niinkään alkoholin käytön tai huumausaineiden käytön vuoksi, vaan siksi, että hän oli vakavasti masentunut. Eli tarkastellaanko lentäjien eh, henkistä tilaa? Ehkä tämä jossain täällä lukee, mutta en minä sitä nyt ainakaan itse sieltä suorta kädeltä löytänyt. Ja kolmas kysymykseni puheenjohtaja, joka liittyy tähän nämä, ö, ö, osittain Osittain kyse on siis toimista, jotka liittyvät yleisiin turvallisuustoimenpiteisiin, mutta tuolloin onnettomuuden tapau- tapahtuessa eh, kokpitin eh, ovea ei pystynyt avaamaan. Eli onko tuo kokpitin ovi myös eh, ja sen avaaminen, mahdollinen avaaminen, onko se myös osa tätä toimenpidepakettia? Kiitos paljon. Kiitos, Wim van de Kamp. Nyt Ismail Ertug, olkaa hyvä. Dank. Kiitos oikein paljon. Kiitos myös minun puolestani. Kiitän komissiota. Ehdotetut toimet ovat tärkeää edistysaskel, kun pyrimme parantamaan ilmailun turvallisuutta Euroopassa. Erityisesti nyt kun, ihan niin kuin kollega van de Kamp, minäkin toivon, että German Wingsin tapahtuman kaltaiset voidaan estää toimien kautta tulevaisuudessa. Vähintäänkin tämän olemme uhreille velkaa. Euroopan laajuinen velvoite, joka koskee kaikkia lentoyhtiöitä ja sitä, että näiden on tarjottava tukiohjelmia lentäjilleen, matkustamohenkilöstölleen, myös esimerkiksi jos lentäjä on Ähm, psykologisesti vaikeassa elämäntilanteessa, koska tällaiset äh, tilanteet voivat johtaa vaaraan ähm, ilmailualalla. Ja sosiaalidemokraattisen ryhmän nimissä pyydämmekin, että JASA e julkaisisi yksityiskohtaiset äh, säännöt ja määräykset ja ennen kaikkea myös olemassa olevien äh, ohjelmien parhaat käytänteet mitä pikimmin. Ja jos sallitte vielä viimeinen sana, puheenjohtaja, Eurooppa eurooppalainen äh, PPSI-aloite, äh, tämä lentäjien tukijärjestelmä, joka kattaa ottaa parhaat käytänteet ja muun muassa lennonjohdon lentäjät ja muut ammattiryhmät. Mutta kiitos komissio, komissiolle ja toivon, että tämä jatkuu tästä hyvin eteenpäin. Kiitos. Kiitos edustaja Maisner, olkaa hyvä. Ja, niin, kiitoksia oikein paljon. Kiitos myös tästä komission esityksestä. Valitettavasti en ihan kaikkea kuullut, koska meillä oli toinenkin keskustelu, mutta tiedän kuinka tärkeää tämä on ei pelkästään German Wings onnettomuuden takia, että tarkastetaan terveys. Ensimmäinen kysymys oli, että kysehän on pääosin lentäjän lääketieteellisestä kelpoisuudesta, mutta tässä on ilmeisesti otettu koko matkustamohenkilöstö mukaan. Eli onko tässä siis ohjaamohenkilöstö ja matkustamohenkilöstö, joka tutkitaan huumeiden, alkoholin varalta, joidenkin psyykkisten ongelmien varalta. Ja sitten toinen kysymys, German on, että minulla on psyykkiset ongelmat olivat äh, se kysymys. Eli äh, saako äh, lentäjänä mitään lääkitystä ottaa, jos on psyykkisiä ongelmia, onko mitään sääntöjä sen suhteen, mitkä aineet ovat luvallisia, mitkä eivät. Ja kyllähän matkustamo- tai ohjaamohenkilöstöllä voi olla psykologisia ongelmia, voi myös olla loppuun palaamista, mikä on siis mahdollista, mikä ei ja kuinka, millaisia tutkimuksia on tehtävä ja kuinka se sopii yhteen tietosuojen kanssa. Tämä on ongelmallista. Tietenkin haluamme, että lennot ovat turvallisia eikä tapahdu kuten German Wingsin kohdalla, että lentäjä koko koneellisen ihmisiä vie kuolemaan, mutta emme myöskään halua, että liian tarkkaan tutkitaan henkilöstön yksityiselämää. Ja sitten tämä promille raja lentäjillä onko se sama matkustamohenkilöstöllä ja äh, kuinka kauan se on voimassa. Siellähän on aika pitkät äh, odotusajat välillä. Ja sitten on myös naispuolisia lentäjiä. Onko äh, raskaana ololla tässä mitään rajoituksia? Saavatko lentäjät raskaana ollessaan lentää? Onko tässä jotain rajoituksia? Tiedän, että naispuolisia lentäjiä on vähemmän, mutta heitäkin on. Parole est à vous. olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, komissiolta kysyisin sen verran, että liittyen tähän surulliseen, erittäin vakavaan onnettomuuteen German Wingsin kanssa, niin onko mietitty näiden muiden toimenpiteiden lisäksi myös sitä, että millä tavalla jatkossa ohjaamoon pääsy varmistetaan voihan tapahtua jotain muutakin kuin vastaavanlaisia asioita, mitä nyt pyritään ennaltaehkäisemään erilaisin toimenpitein, mutta olen itse pohdiskellut sitä, että onko myöskin tätä teknistä puolta mietitty, että on joku takaportti päästä, päästä ohjaamoon, jos siellä jotain, jotain tapahtuu. Ja sen lisäksi, kun mietitään laajassa mitassa tällaisten tapahtumien ennaltaehkäisemistä koko liikennesektorilla, niin onko komissio miettinyt tämän asiakokonaisuuden yhteydessä myös muita liikennemuotoja? Toki tilanne on erilainen maantieliikenteessä, rautatieliikenteessä ainakin osittain, mutta puhutaan isosta joukosta kuljetettavia ihmisiä niin maanteillä kuin rautateillä, tai sitten sen suhde, suhde näihin lentoliikenneratkaisuihin, että katsotaanko näissä onnettomuuksissa näissä vakavissa tapahtumissa myös sitten suhdetta muihin liikennemuotoihin ja mietitään toimenpiteitä ennaltaehkäisevästi myös näiden osalta. Kiitos. Merci, Madame Kyllönen. Kiitos, edustaja Kyllönen. Minulla olisi pari kolme täsmentävää kysymystä mielessäni. Te puhuitte alkoholitesteistä, jotka olisivat satunnaisia. Haluaisin tietää, miten ne oikein järjestetään aivan konkreettisesti. Ovatko sallitut alkoholirajat verestä mitattuna mm, lukon lyödyt, esimerkiksi 0,5 per litra vai määritteleekö jokainen jäsenvaltio sitten omat rajansa? Ja sitten toinen kysymys. Mitä tarkoitetaan psykologisella arviolla? Mitä tämä konkreettisesti tarkoittaa? Mitä psykologisessa arvioinnissa oikein arvioidaan? Mitä siinä on mukana? Entäpä sitten Euroopan tason standardit? Sellaisiahan voisi ajatella, että olisi hyvä saada. Näin sitten voitaisiin kaikki sellaiset henkilöt, joilla on mielenterveysongelmia, karsia pois. Miten jatkossa tällaisia standardeja otettaisiin käyttöön? Saammeko me eurooppalaisia standardeja ja miten me harmonisoimme kaiken tämän? Edustaja Rike, olkaa hyvä. Toimiko mikrofoni? No niin, kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää komissiota ja virastoa tehdystä työstä. On aika pelottava ajatus. Nyt me puhuimme tästä järkyttävästä tragediasta. Sen tavallaan jälkityötähän tämä on. Puhuisin nyt normeista ja organisaatiosta. Ensinnäkin kuka määrittelee testien luonteen? Eli minkälaisia psykoaktiivisia aineita testeissä testataan? No, alkoholi on selvä asia, mutta on paljon muitakin psykoaktiivisia aineita, jotka ovat mahdollisia. Jotkut ovat lääkinnällisiä ja jotkut ovat huumeita. Kuka määrittelee luettelon? Onko luettelo pakollinen vai vaihtoehtoinen? Eli voi olla niin, että listataan vain osa, testataan vain osa listalla olevista aineista. No sitten jäsenvaltioiden rooli. Jos toimenpiteet ovat hyvin epäsymmetrisiä, niin voisiko komissio sitten tarjota jonkinlaista kannustinta tai jopa enemmänkin? Kuka jäsenvaltioissa kontrolloi, valvoo tilannetta? Mikä viranomainen on vastuussa ja valvotaanko myös tätä viranomaista? Neljäs kysymys. Ehdottaako komissio toimenpiteitä? Eli jos testi on sitten positiivinen, niin onko edelleenkin yrityksen tai jäsenvaltion harkintavallassa, toimitaanko vai ei, vai ryhtyykö komissio toimiin, jos vaikkapa on lentäjä, joka testissä jää kiinni, niin häntä sitten estetään nousemasta lennolle. Mutta sitten lentojen ulkopuolella, onko toimenpiteitä, mihin sitten ryhdytään? Ja viimeinen kysymys. Varmistetaanko siitä, että valvonta on kattavaa? Kyse on siis satunnaisesta äh, testauksesta vai äh, voidaanko toimia niin, että jossakin vaiheessa voidaan varmistua siitä, että koko henkilökunta on testattu? Voi toki olla niin, että joku on alkoholisti, eikä kuitenkaan jää testeissä kiinni. Tai sitten voi olla, että jää satunnaistestissä äh, kiinni, mutta ei silti ole alkoholisti tai ei säännönmukaisesti käytä alkoholia. Onko meillä hyvien käytänteiden listaa ja kannustilista, joka voitaisiin ottaa käyttöön, vai onko pikemminkin kyse siitä, että täsmennetään valvontaa ja niitä äh, tuotteita, joita aiotaan testata, ja toisaalta äh, sitten tehostetaan vielä valvonnan valvontaa? kun ajatellaan Euroopan unionin kentältä lähtevää lentoa, jota toteuttaa unionin ulkopuolinen lentoyhtiö. Onko sitten eroa näissä testeissä, kun ajatellaan lentohenkilökuntaa? Ja, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää komissiota ja EASA yksi ongelma kuitenkin. Siis lentäjäthän ovat ajoneuvon kuljettajia ja entäpä jos joku on esimerkiksi alkoholi- ja huumausaineiden käytön vuoksi menettänyt Ähm, ajokorttinsa, autoajokorttinsa, niin saako hän silti pitää esimerkiksi lentolupakirjansa vai viedäänkö häneltä sitten myös tämä lentolupa, jos ajokortti on mennyt kuivumaan? Kiitos. Merci beaucoup, monsieur. Kiitos edustaja Koch. Ja seuraava puhuja, olkaa hyvä. We'll pose just a short question. Kiitoksia. Ihan lyhyt kysymys vain.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 kertoa teille kahden välisesti, että vastannut myöskään muuten tuohon tietosuoja kysymykseen, jonka esititte. Se liittyy tähän aritmeettiseen järjestelmään, joka on juuri hyväksytty. No niin, se kokpitin ovi-kysymys sitten. Se ei itse asiassa ole kysymys, jota tässä Äh, asetusluonnoksessa käsitellään. Pyydän ehkä, että EASA kertoo teille yksityiskohtaisemmin, mitä sen oven suhteen seurannassa on tapahtunut. Thank you very much. Um, so... Kiitos oikein paljon. Siis ohjaamon ovi niin, varmaan muistatte tämän äh, tapauksen, koska heti Wingsin onnettomuuden jälkeen äh, EASA äh, julkaisi tällaisen turvallisuustiedotteen ja siinä suosittelimme, että ohjaamossa pitäisi aina olla kaksi henkilöä kaikissa vaiheissa. Tämä väliajan ratkaisu herätti paljon kysymyksiä sidosryhmiltä ja me teimme tutkimuksen, johon saattoivat vastata kaikki lentäjät, matkustamo, henkilöstö, kaikki, jotka ovat kiinnostuneet ilmailusta koko Euroopassa. Ja noin 5000 henkilöä vastasi tähän kyselyyn, lentoyhtiöt, lentäjät, henkilökohta ja sanoivat, että tämä kaksi henkilöä ohjaamossa suositus ei ole paras mahdollinen tapa ja siksi lentoyhtiön pitäisi tehdä riskinarviointi ottaa huomioon muutama asia, esimerkiksi kuinka hyvin lentoyhtiö tuntee matkustamohenkilöstönsä, koska matkustamohenkilön jäsen menisi ohjaamoon, kun yksi ohjaamohenkilöstöjäsen tulee ulos. Jos matkustamohenkilöstöä ei tunneta hyvin, jos siellä on paljon vaihtoa, ähm, niin ei ole kovinkaan äh, hyvä ajatus, että näin ähm, turvallisuuteen liittymä äh, paikka annetaan henkilölle, jota ei tunneta niin hyvin kuin äh, ohjaamohenkilökuntaa. Siksi EASA antoi toisen turvallisuustiedotteen kesällä 2016, jossa selvitimme kaikkia näitä kysymyksiä, jotka liittyivät ohjaamon oveen ja eh, henkilöihin ohjaamossa. Ja voitte saada linkin eh, tähän turvallisuustiedotteeseen. Siinä sanotaan aivan selvästi, mitä lentoyhtiön pitää tehdä. Kiitos näistä vastauksesta. Pieni kommentti kysymykset, jotka liittyivät naislentäjiin ja raskana oleviin naislentäjiin. Toivoisin, että nämä tiedot toimitettaisiin kaikille jäsenille. Tämä kysymyshän on sellainen, joka kuuluu meidän painopisteisiimme. No sitten EASan vastaukseen liittyy pikkuinen ongelma. Sanoitte, että me pyydämme lentoyhtiöltä tutkimuksia ja sitten katsotaan. Minä ajattelisin, että EASan tehtävänä on ennakoida ja toimia niin, että Kenties voitaisiin keskustella lentoyhtiöiden kanssa, mutta teidän tehtävänne on toteuttaa tutkimukset, eikä suinkaan lentoyhtiöiden. Mehän puhumme, mehän puhumme tulevasta sääntelystä. Kuvitellaanpa nyt, että minä olen lentoyhtiö, teen sitten tutkimuksen näistä asioista ja mitkään asia ei etene. Eli te olette lentoturvallisuusvirasto Euroopassa ja tässä aiheessa teidän vastuullenne kuuluu tehdä tutkimus. Voipa olla, että lähetämme teille vielä muitakin kysymyksiä. Ja me otamme tarkasti selkoa näistä kysymyksistä. Nyt menemme esityslistalla eteenpäin. Tervetuloa tilintarkastustuomioistuimen edustajalle. Mitäs kuuluu? Teitähän on paljon siellä. No niin, Annan nyt puheenvuoron Josh Buffanille. Hän on tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta vastaava jäsen. Ja tässä aiheena on yhteen, yhtenäinen eurooppalainen ilmatila. Teillä on 10 minuuttia aikaa ja sen jälkeen kuuntelemme kollegoiden kommentteja ja kysymyksiä. Käymme keskustelua. Olkaa hyvä. 10 minuuttia aikaa ja kello laitetaan käymään. Olkaa hyvä. Bonjour. Hyvää päivää. Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, liikennevaliokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Ilmaliikenne on sisämarkkinoiden tärkeä osa. Se edistää sekä ihmisten että tavaroiden liikkuvuutta. Kuitenkin turvallisuus ja tehokkuus vaatii ilmaliikenteen hallintaa. Puhumme tästä GTA-lyhenteellä. Ilmaliikenteen hallinnalla on oikeastaan kolme tehtävää. Varmistaa äh, äh, lentokoneiden äh, erottelu, valvoa tarjontaa lennon johdossa ja lentojen kysyntää ja varmistaa mm, se tiedonkulku käyttäjille. Toimintaympäristö on hyvin sirpaloitunut ja monopolisoitunut. Usein toimitaan kansallisten rajojen puitteissa ja tämä estää integraatiota, yhteen toimivuutta ja suurtuotannon, su, suuren toiminnan etuja. Yleensä jäsenvaltioissa on vain yksi palvelun tarjoaja, josta käytämme lyhennettä PSNA. Kun kilpailua ei ole tai se on heikkoa, niin tällainen lähestulkoon monopolitilanne mahdollistaa sen, että palvelun tarjoaja voi sanella toimintaehdot. Tämä tilanne on johtanut siihen, että on syntynyt viiveitä ja kustannukset ilmaliikenteen hallinnasta ovat nousseet. Tämän sitten ilmaliikenteen käyttäjät ovat joutuneet kustantamaan. On otettu käyttöön yhteinen Euroopan ilmatila-aloite, jotta saisimme parannuksia ilmaliikenteen hallintaan ja voitaisiin toimia Euroopan unionin puitteissa eikä hallitusten välisissä puitteissa. Tämä aloite käynnistettiin virallisesti vuonna 2004 ja se sisälsi yhteisiä sääntöjä, joita sovelletaan koko unionissa. Niin ikään se sisältää myös teknologian uudistusohjelman äh, CESAR-hankkeen. Aloite sai myös rahoitustukea Politiikan päätavoitteena oli parantaa turvallisuutta ja ilmaliikenteen hallintaan tehokkuutta. Tämä toteutui korkean tason tavoitteiden kautta. Vuotta 2005 käytettiin tässä viiten vuotena ja tarkoitus oli kapasiteetti kolmenkertaistaa, vähentää kustannuksia puoleen ja vähentää 10 prosentilla ympäristötuhoja. Kaudella 2004-2020 mm, rahoitusosuus oli 3,8 miljardia euroa ja tämä osuus käytettäisiin kehitysvaiheessa ja toisaalta täytäntöönpanovaiheessa. Ja tässä osuudet olivat 1,3 miljardia ja 2,5 miljardia. No, miten me olemme toteuttaneet tarkistuksemme? Me tutkimme muun muassa mm, yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan aloitetta ja sitä, oliko se oikeutettu, missä määrin esimerkiksi tariffit ja suoritusjärjestelmät toimivat sekä määrittely kehitysvaiheessa että Cesarin toteuttamisvaiheessa, missä määrin ilmaliikenteen hallinta oli tehostunut Euroopassa. CESAR-hankkeen toteuttamisvaiheessa on tarkoitus tehdä tilintarkastustuomioistuimen tarkastus vuoden 2018 aikana. Me kävimme useissa virastoissa Euroopan tasolla, niissä virastoissa, jotka ovat keskeisessä roolissa tällä alalla. Kävimme Espanjassa, Ranskassa, Unkarissa, Ruotsissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa – olimme yhteydessä myös tämän alan toimijoihin. Mitä sitten totesimme? Olemme sitä mieltä, että yhtenäinen Euroopan ilmatilahanke oli kyllä aivan oikeutettu, sillä ilmaliikenteen hallinta Euroopassa oli kansallisten monopolien ohjauksessa ja hyvin sir- sirpaloitunut. Näyttää siltä, että tämän politiikan eri osat ovat nyt parempi kokonaisuus niin, että olemme voineet korjata niitä virheitä, joita olemme havainneet. Korkean tason tavoitteet on määritelty poliittisesti. Nämä tehtiin silloin, kun liikenne kasvoi kovasti, mutta nyt kuitenkin kysyntä on heikentynyt. Ja näin ollen tämä korkean tason tavoite, joka määriteltiin vuonna 2005, on käytännössä epärealistinen. Esimerkiksi kyse oli ilmaliikenteen hallinnon kustannusten puolittamisesta, taikka eh, sitten tavoitteena oli myös kapasiteetin kolminkertaistaminen. Eh, tämä ei ole enää mm, validi tavoite. Sitten myönteiset seikat. Olemme saaneet nyt tehokkuuden ja avoimuuden kulttuuri- ja palvelun tarjontaa silloin, kun kyse on ilmaliikenteen hallinnasta. On kuitenkin tiettyjä seikkoja, jotka eivät toteutuneet odotusten mukaisesti. Viiveet, viipeet olivat suurempia kuin oletimme ja ne lisääntyivät sen jälkeen, kun on, oli päästy 2013 kaikista matalimmalle tasolle. Sitten Käyttäjämaksut eivät ole vähentyneet kuin vain neljällä prosentilla kaudella 2011-2016. Tavoite oli korkeampi, sen minkä komissio määritteli EUn tasolle. Lisäksi tavoitteiden hyväksymisprosessi on hyvin monimutkainen ja pitkällinen. sirpaloituminen markkinoilla hyvin pitkälti selittää ne heikot tulokset, joita olemme saaneet aikaiseksi. Toiminnalliset ilmatilalohkot olivat yksi päävälineistä, joiden tarkoitus oli ratkaista tämä sirpaloitumisongelma, olivat tehottomia, jotta ilmatilan hallinnan tasolla tai palvelun tarjoamisen tasolla olisi voitu saada parannusta aikaan. Niistä tuli tavallaan jonkinlainen yhteistyöpuitteisto naapurivaltioiden ja asianosaisten kesken. Sinällään tämä voi olla hyvä tulos, mutta se ei ole kuitenkaan se tulos, mihin alun perin pyrittiin ja miksi järjestelmä luotiin. Myös kansallisella valvontaviranomaisella on ollut ongelmia valvontatehtävässään. Ei ole aina pystytty saamaan riittäviä resursseja työhön ja viranomaiset eivät aina ole täysin riippumattomia ilmaliikenteen palveluntarjoajista. Cesarin suhteen havaitsimme, että teknologisesti eh, asianosaisten tulisi paremmin sitoutua tähän hankkeeseen. Tarvitaan eh, tutkimuksessa yhteistyötä. <clears throat> Tälläkin alalla on ollut paljon sirpaloitumista. Cesar on saanut aikaiseksi teknologista parantumista aikaan äh, niin sanottujen CESAR-ratkaisujen kautta. EUn roolina on ollut tässä käynnistää tämä hanke, määritellä äh, aikataulutus ja rahoituskysymykset. Näitä seikkoja on laajennettu ja pidennetty. Havaitsimme myös, että vuodesta 2016 lähtien vain pieni äh, osa tästä ilmaliikenteen hallintaohjelmasta toteutui, oli toteutettu. Ja CSR-tavoitteet on lykätty vuoteen 2035 saakka, eikä vuoteen 2020 niin kuin alun perin ajateltiin. Olemme esittäneet suosituksia, joilla voitaisiin parantaa niitä puutteita, joita havaitsimme. Pyydämme, olemme pyytäneet komissiolta sitä, että nämä korkean tason tavoitteet määriteltäisiin riittävän kunnianhimoiseksi, jotta tulokset parantuisivat. Ne täytyy myös yhdistää mm, siihen, että parannuksia tulisi myös pystyä mittaamaan. Komission pitää arvioida toiminnallisten ilmatilalohkojen järjestelmän toimintaa ja on pohdittava, minkälaista lisäarvoa sillä saadaan ja mitä strategisia vaihtoehtoja olisi sirpaloitumisen ehkäisemään. Viranomaisten kansallisesti tulee olla täysin riippumattomia, jotta ne täyttävät tehtävänsä. Jäsenvaltioiden täytyy varmistaa, että viranomaiset toimivat riippumattomasti ja niillä on riittävästi resursseja. Komission tulisi myös paneutua tähän ähm, tulosjärjestelmään, jotta todella tuloksia saadaan. Tarkistusten tulisi kattaa paremmin myös tariffijärjestelmä kun ajatellaan tulevaa viitekautta, niin komission tulisi varmistaa, ovatko tietyt tulosindikaattorit asianmukaisia ja jos eivät, niin niitä tulisi tarvittaessa muuttaa. Unionin tuki, tutkimus- ja kehitystyölle ilmaliikenteen alalla on myös huomioitava jos nyt komissio ehdottaa rahoittamisen jatkamista vuoteen 2024 asti, tämä täytyy perustella asianmukaisesti. On myös määriteltävä, onko Cesarin Cesarin yrityksen mandaatti, joka on toistaiseksi ollut vain tilapäinen, kenties syytä jatkaa tai pitääkö sitä vahvistaa pidemmällä aikavälillä. Komission tulee määritellä selkeä aikataulutus ja määritellä myös budjetti. Ja yhteisen yrityksen tulee myös viestiä niistä tiedoista, miten edistystä on saatu aikaiseksi. Komission tulee tarjota EUn tukea nimenomaan siihen, että saadaan sellaista kehitys- ja tutkimustyötä, jotka johtavat siihen, että sirpaloituminen vähenee ja kilpailu lisääntyy. Jos nämä toimet toteutetaan, niin voimme päästä myönteisiin tuloksiin yhteisen eurooppalaisen ilmatilan aloitteissa, aloitteessa. Ja jos nämä saavutukset äh, toteutuvat, niin sitten voidaan puhua todellisesta yhteydestä eurooppalaisesta ilmatilasta. Kiitos. kiitos. tästä puheenvuorosta. Tämä oli varsin tiivistä tekstiä, paljon toteamuksia, joten nyt voimme suoraan avata keskustelun. Kollega Marinesku saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. President, so for me... Kiitoksia puheenjohtaja. Minulle tämä on toinen kerta, että kuulen tämän puheenvuoron, koska tämä asia esiteltiin jo KONT-valiokunnassa, talousarvion valvontavaliokunnassa, ja kuten sanoin jo kerran, tämä on minun mielestäni erittäin hyvä erityiskertomus. Olin erittäin yllättynyt, kun sen luin, koska se on hyvin perusteellisesti tehty. On otettu huomioon kaikkien sidosryhmien huomautukset, joten Minun mielestäni tämä on hyvä kertomus, jossa on tehty päätelmiä ja suosituksia, jotka ovat oikein hyviä. Ja sekä parlamentti että palveluntarjoajat ottivat tämän hyvin vakavasti. Talousarvion valvontavaliokunta aikoo järjestää työryhmän ähm, yhtenäistä Euroopasta ilmatilasta ja Cesarista 26.4. Tietenkin kutsumme myös TRAN-valiokunnan ja kaikki, jotka ovat olleet mukana tässä. Ja keskiviikkona minut kutsuttiin Madridissa A6 kokoukseen eurooppalaisten palveluntarjoajien eh, järjestön kokoukseen, jotta voisin keskustella heidän kanssaan tästä kertomuksesta pilottihankkeesta, joka liittyy ilmatilan uuteen arkkitehtuuriin ja toivon, että tämän keskustelun ja monien muiden keskustelujen jälkeen, joita olen käynyt viime aikoina, meillä on ehkä mahdollisuus toteuttaa tämän tutkimuksen päätelmät ja myös muita asioita, joita kaikki osapuolet ovat ehdottaneet, komissio ja sidosryhmät – ja avaamme neuvottelut, koska kuten tiedätte, tällä hetkellä neuvottelut ovat jumissa muodollisesti ainakin sellaisesta syystä, joka minun mielestäni ei enää ole voimassa, joten voimme todellakin aloittaa keskustelut ja ottaa nämä suositukset huomioon. Kiitoksia. Kiitos edustaja Marinescu. Ismail Ertu, haluatko käyttää puheenvuoro? Ei. Edustaja Weisner. Ja, vielen dank, vielen dank. Kiitos oikein paljon, kiitos tästä esityksestä. Kiinnostavaa nähdä, miten tilintarkastus tuomioistuin äh, mittaa tehokkuutta. Kiinnostavaa meidänkin kuulla. No niin, Marinesku, niin kuin minäkin olemme jo pitkään odottaneet äh, yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa. Ja nyt äh, komissio toteaa, että tähän asti tehty on ollut väärä tapa, ehkäpä tavoitteet. No kyllä tavoitteet ovat oikeat, mutta ehkäpä tie päästä tavoitteisiin on ollut väärä. Kyllä tilanne on toki kuitenkin jo tällä välin parantunutkin, mutta ei suinkaan näe niin hyvällä tolalla kuin mitä se voisi olla. Se, että papsit eivät toimi kunnolla, sen olemme tienneet jo pitkään. Minä tulen Saksasta Saksa. Se, että Saksa ja Ranska laitetaan samaan tilaan, ne ei toimi ollenkaan. Kaksi suurta kansakuntaa, eh, eh, molemmin omat järjestelmänsä, kumpikaan ei suostu luopumaan omastaan. Kuitenkin tarvitaan järjestelmää, joka voi saada aikaan parannusta. Tiedän, että jotkut äh, reitit ovat varsinaista siksakkia. Eräs lentäjä selitti minulle kerran Bilbaosta Frankfurtiin lentää kyllä aikamoisen seikkailureitin ja tämä liittyy myös äh, Eh, Ranskan eh, sotilaallisiin eh, suoja-alueisiin tässä tapauksessa. On hyvä, että tilintarkastustuomioistuin osoittaa, mikä ei toimi, mutta minä haluaisin kyllä mieluummin ratkaisun sille, että miten tämä saataisiin toimimaan paremmin. No ei teidän tehtävänne ole tietenkään sanoa, että miten tämä voidaan paremmin hoitaa. Sanoitte, että tutkimukseen ja kehitykseen tulisi investoida. Olisiko teillä ajatusta siitä, miten mitä komissio sitten pitäisi tutkia, voidakseen tehdä paremman ehdotuksen, koska siitähän tässä on kyse. Tällä hetkellä Euroopan yhtenäinen ilmoittaa tilaa on hiukan jäissä, koska Espanja ja Yhdistynyt kuningaskunta eivät voi sopia, eivät, eivät onnistu sopimaan Gibraltarin kysymyksestä, koko lainsäädäntö on jäissä, mutta kyllä paljon parantamisen varaa Euroopan alueella olisi eh, ja tätä toivoisimme. Eli mitä haluaisitte, että tutkitaan ja kehitetään? Nyt tarvitaan piakkoin uusi ehdotus. Niin, ja kiinnostaisi myös kuulla, mikä on komission kanta tähän. Kiitoksia. Kiitos. Edustaja Kramer, olkaa hyvä. Ja. Niin, paljon kiitoksia myös tästä esityksestä. Niin kauan kuin parlamentissa olen ollut, olemme puhuneet yhtenäistä Euroopasta ilmatilasta. Silloin kaikki oli hienoa, säästetään päästöjä, säästetään rahaa ja turvallisuus lisääntyy. Win-win-win tilanne. Ja se kaikki kuulostaa hienolta, mutta sitten kun asiaa vähän lähemmin tutkii, niin sitä ei toteuteta. Saksakin sinne Meissnersen jo sanoi, no ei, ei, kansallinen egoismi on siellä suurempaa, vaikka ei voidakaan saada aikaan säästöjä ja päästöjä syntyy enemmän. Tämä on ongelma. Te olette tätä kaikkea nyt tutkineet, siksi olisin mielelläni kuullut konkreettisen esimerkin siitä, missä rahaa on säästynyt onko olemassa maata, joka yhtenäisen Euroopan ilmatilan kautta on onnistunut säästämään ja samalla kuitenkin turvallisuus on lisääntynyt, koska nämä erilaiset alueet, joita valvotaan, nehän ovat usein myös turvallisuutta vaarantavia. Ja sitten olen koko ajan huomannut, että jäsenvaltioiden itsekkyys on suurta. Onko teillä ehkä myönteisiä esimerkkejä siitä, kuinka jäsenvaltiot ovat lyöneet hynttyt yhteen ja sanoneet, sanoa sitten, että miten asiat ovat toimineet. Ja voisitteko ehkä ihan nimetä ne, jotka asiaa e, jumittavat, vaikka tämähän on eurooppalaista lainsäädäntöä. Sitä on kaikesta jo sovittu myös jäsenvaltioiden kesken. Ja nyt ne eivät enää e, ole kiinnostuneita siitä, koska ne aina löytävät jonkinlaisen takaportin, miksi se, sitä ei tarvitsisi ottaa käyttöön. Kiitoksia. Merci beaucoup, monsieur Kramer. Kiitos, edustaja Kramer. Herra Puffan, käyn nyt teidän puolenne jotta voitte vastata esitettyihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. <coughs> Merci beaucoup, Madame le Président. Kiitos puheenjohtaja. Voin todeta, että olemme tehneet kovasti työtä tämän kertomuksen parissa. Aihe ei ole helppo. 2017 tammikuussa kävimme vierailulla Yhdysvaltain tilintarkastustuomioistuinta vastaavassa virastossa. Me saimme kutsun sinne paikan päälle, jotta voisimme vaihtaa kokemuksiamme. Siellähän on samankaltainen ohjelma kuin meillä Cesar. Me keskustelimme ministeri, liikenneministerin ja viraston edustajien kanssa ja myös Yhdysvaltain ilmaliikenteen hallinnasta vastaavien viranomaisten kanssa. Teimme pienen vertailun meidän edistyksemme eh, suhteen ja sen suhteen, mitä Yhdysvalloissa on kirjattu. Vierailuyhteydessä me siis keskustelimme ja he sanoivat, että olisi hyvä, jos jatket, muutettaisiin niin, että sitten käytäisiin vuonna 2018 Kanadassa, sillä kanadalaiset ovat kaikista parhaita ilmaliikenteen hallinnassa. Tämän yhdysvaltalaiset tunnustivat. Olen tyytyväinen, sillä siellä meillä on Air Canadan toimitusjohtaja, joka on romanialainen Toivon, että tämä vierailu todella onnistuu, jotta saamme vielä lisää koko, kokemuksia yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan tueksi. No sitten lentokoneiden reiteistä. Minun tiimini kävi Ruotsissa ja kun he palasivat Ruotsista Luxemburgiin, hän reitti kulkisi Saksan halki. No sitten kustannusten takia onkin parempi mennä sekin kautta, koska sitten mm, vältetään yhden tunnin kustannukset lennonjohdolle maksuissa. No toisaalta täytyy maksaa polttoaine ja lentoaikaa piden, pitenee muutamalla minuutilla, mutta kaiken kaikkiaan tämä tulee halvemmaksi. Lentäjillä on mahdollisuus tarkistaa, mikä on kaikista halvin reitti. Nyt tällä hetkellä en voi sanoa, mitkä maat ovat toteuttaneet erilaista politiikkaa, eli mitkä maat ovat tässä vastahankaisia. Jokaisessa maassa, nythän meillä on 28 jäsenvaltiota, jokaisessa maassa on viranomainen, esimerkiksi Romaniassa Romatsa viranomainen nimeltään. Kansallisilla viranomaisilla on oma politiikkansa, eli on hyvin vaikeaa päästä johdonmukaisuuteen ja yhteiseen ohjeistukseen. Tarvittaisiin yhteinen näkemys minun mielestäni. Kiitos. Kiitos näistä vastausaihioista. Me jatkossakin seuraamme aihetta, etenemme edityslistalla. Kiitos tästä kertomuksesta joka luonnollisesti on sellainen, aivan niin kuin Marinesku jo totesi, joka on vakavasti otettavaa tämän valiokunnan näkökulmasta. Työhän oli tehty todella vankalta pohjalta, mutta on aivan konkreettisia kysymyksiä, joita haluamme esittää myös Euroopan komissiolle. Ja lainsäätäjän roolihan on toimia tässä ikään kuin myös välittäjänä tilintarkastustuomioistuimella ja liikennevaliokunnalla on ollut tähänkin saakka ja jatkossakin mahdollisuus tehdä läheistä yhteistyötä. Kiitos tästä esityksestä. Nyt menemme eteenpäin esityslistalla. Aiheena on matkamittarin vilpillinen käsittely moottoriajoneuvoissa. Unionin lainsäädäntökehyksen tarkistaminen. Esittelijänä tässä on Ismail Ertug. Olkaa hyvä. Ja Kiitos oikein paljon. Kollegat, ennen kuin menen itse asiaan, haluaisin kuulla, onko komissio paikalla? Is the commission present? Onko komissio paikalla tänään? Which DG is that? Ja mikähän pääosasto? MOVE-pääosasto e- on paikalla ja me esitämme kysymyksiä sinne suoraan Ah, hän ei ole vielä saapunut, mutta tulee paikalle. No, pitäisikö sitten odotella vai? Kyllä, edustaja Ertug, voitte aloittaa puheenvuoronne. No, hyvä on. No, joka tapauksessa. Hyvä. Sitten. Aloittaisin äh, esittämällä kiitokset. Ensin äh, kiittäisin kaikkia kollegoita täällä liikennevaliokunnassa rakentava keskustelu, joka käytiin, kun esittelin mietintöluonnoksen, heijastui myös tarkistuksiin, jotka ovat pääasiassa tarkennuksia ja sisällöllisiä täydennyksiä ja jotka tätä oma-aloitteista mietintöä selvästi parantavat ja selkeyttävät. Tähän liittyen pari huomiota, jotka toki liittyvät myös itse sisältöön. Tärkeintä kaikille kollegoille on ollut äh, tämä tietopankkikysymys. Ähm, mehän täällä keskustelimme valiokunnassa jo siitä, että välttämättä tällaista eurooppalaista ö, tietojen kokoamista yhteen kokonaisuuteen ei toivota, vaan etsitään muita ratkaisuja. Ratkaisu voisi esimerkiksi olla se, että kansallisen tason ö, tietopankit, joita on, voitaisiin verkottaa keskenään niin, että meillä olisi yhteiset standardit ja näin mahdollistettaisiin tiedonvaihto ja lähden nyt kyllä siitä, että jos me nyt emme tällaista eurooppalaista tietopankkia halua, niin, ja kun tämä on hoidettu ikään kuin pois päiviltä, niin sitten asia voidaan käsitellä nopeammin, koska erityisesti ajopiirturipetoksista on päästävä. Tästä olemme kyllä varjoesittelijöiden kanssa samaa mieltä. Mutta näihin erilaisiin teknisiin ratkaisuihin tulee, niin ähm, manipuloinnin äh, estäminen teknisin keinoin äh, voisi tapahtua esimerkiksi yhteisten kriteerien pohjalta, mitä tietojen turvallisuuteen tulee. Ja toinen kokonaisuus liittyy sitten äh, tällaiseen lohkoketjukysymykseen. Tässä on ehdot ehdotuksia siitä, että tehdään kustannushyötyanalyysi ennen kuin ratkaisua ehdotetaan. Ja tämän hyväksyn minäkin, kunhan saadaan äh, vankka tieteellinen pohja, niin tietenkin äh, sen pohjalta on parempi sitten toimia. Määräajat, joita komissiolle ehdotetaan, ovat sitten se kolmas kysymys. Siksi tuossa alussa kysyinkin siitä, onko komissio täällä paikalla, koska liikennevaliokunnassa olemme nyt yhtä mieltä siitä, että komission tulisi toimia nopeasti ja ehdotammekin 12 kuukauden määräaikaa. Ja kun tässä nyt komissiosta on puhe, niin sallitteko vielä yhden virkkeen puheenjohtajaa? en missään nimessä toivo, että pääosastot ymmärtävät minua nyt väärin. Tarkoitan niitä pääosastoja, jotka ovat kanssamme tehneet yhteistyötä ja äh, avoimesti suhtautuneet tekemäämme työhön, mutta viime viikkoina ja kuukausina kuitenkin on myönnettävä, ja haluan tämän myös pöytäkirjan merkittäväksi, että vähintäänkin neljän pääosaston välillä meitä on äh, palloteltu paikasta toiseen. Sanon tämän nyt ihan suoraan näin, koska ei tätä muullakaan tavalla kuvailla voi. Tietenkin muun pääosaston kanssa mm, ihan luonnostaankin asian suhteen olemme olleet paljon yhteydessä ja meillähän on sujuva hyvä mm, suhde ja työsuhde heidän kanssaan. Sitten on myös Just Connect ja Grow pääosastot ovat olleet mukana tässä työssä, eikä meidän elämämme kyllä eikä työmme helpotu, jos äh, meille toistuvasti todetaan, että tämä pääosasto ei ole toimivaltainen ja täytyy mennä toisen pääosaston pakeille. Ja kun sitten vaivalloisesti pyrkii saamaan selville, että kuka tuossa toisessa pääosastossa sitten mahtaisi olla vastuuhenkilö, niin sitten vaan kuuleekin, että ei se suinkaan ollutkaan tämä pääosasto numero kaksi, joka on vastuussa vaan lähetetään kolmanteen pääosastoon. Ja kun sitten on äh, ikään kuin saanut selville, että kuka mahtaisi äh, sitten olla se vastuutaho, niin äh, sitten ei saada vastausta kuukauteen. Sanon tämän nyt hyvin selvin sanoin, koska tämä hankaloittaa työtämme ja tämä on kyllä suuri ongelma, että yhteislainsäätäjä tällä tavalla kohdellaan. Ja toivon, että, että Just oikeuspääosastolta nyt joku on täällä paikalla tänään äh, ja voi kertoa, pitääkö paikkansa, että Just pääosasto on äh, toimivaltainen, kun kyse on äh, lainsäädäntöehdotuksen tekemisestä ja käsittelystä Euroopan parlamentissa. Ja jos Just pääosasto ei ole vastuussa, niin sitten haluan tässä ja tänään kuulla, kuka konkreettisesti on vastuussa siitä, että me saamme vastauksen. Joka tapauksessa komissio on äh, velvoitettu toimittamaan meille vastauksen tietyssä määräajassa. Äh, näinhän määritellään äh, EU-sopimuksissakin, mutta kyllä olisi kyllä hyödyksi ja varmasti kiinnostavaa meidän kaikkien kollegojen kuulla täällä, että kuka tämän lainsäädännöllisen oma-aloite mietinnön vastuutaho sitten loppujen lopuksi on. Kiitos. Uh, Kiitos. Nyt Eh, edustaja Bach, olkaa hyvä. Jos nyt istut paikallasi, olet valmis. Uh, Okei. Okay. <laughs> hyvä on. Kiitän esittelijä Ismail Ertugia. Ja minä nyt ihan kyllä sitten eh, kuullut, mitä kaikkea hän tässä sanoi, mutta luotan häneen täysin. Ei ihan yleisesti äh, ottaen tarkistukset menevät äh, samaan suuntaan ja tavoitteena on äh, vihdoin ryhtyä konkreettisiin toimiin ja aktiivisesti torjua matkamittareiden manipulointia. Ja mm, on todellakin aika, että me asetamme kuluttajat tämän keskustelun ytimeen ja siksi on tärkeää, että tämä mietintö eh, myös selvästi sitä korostaa. On tärkeää, että ostajat, eh, käytettyjen autojen ostajat saavat nämä tiedot. Jos olen tarkistukset tulkinut oikein, niin enemmistö kannattaa eurooppalaista lainsäädäntöpuitteistoa eh, ja sitten pitäisi eh, taata eh, vertailukelpoiset eh, kansalliset tietojen keruumenetelmät. Tätä voin täysin tukea. Yksi asia, josta meidän vielä keskusteltava, on se, että mm, millä aikavälillä komission pitäisi oikeudelliset puitteet luoda. Se, että sen pitäisi ne luoda, on aivan selvää, mutta aikataulusta meidän on vielä puhuttava Niin. Sananen näistä peteistä, näistä teknisistä tarkistuksista mielestäni. Ensimmäisen ähm, katsastuksen tarkasta, äh, katsastuksen asettaminen aikaisemmin ei tule asiaa ratkaisemaan. Aina on harmaa alue äh, ostoajankohdan ja ensimmäisen katsastuksen välillä. Siksi kannatan ennemminkin tällaista säännöllisyyttä, että jokaisessa katsastuksessa ja huollossa tiedot kirjataan ylös. Sitten lohkoketjusta ja muista teknisistä järjestelyistä, joilla mm, matkamittarilukemat kirjataan, niin meidän pitäisi seurata ja testata näitä teknologisia ratkaisuja ja hyvin tarkkaan seurata tätä automaattista siirtoa. Ja jos tulevaisuudessa on teknisesti turvallinen menetelmä välittää nämä tiedot, niin sitten meidän pitäisi hyödyntää sitä, mutta siihen asti meidän pitäisi käyttää käytännönläheisiä ratkaisuja Odotan kovasti yhteistyötä esittelijän ja kollegoiden kanssa ja uskon, että kyllä nopeasti pääsemme yhteisymmärrykseen hyvästä ja vahvasta tekstistä. Kiitoksia. Kiitos edustaja Demesmaker, olkaa hyvä. Dank u voorzitter. Ja, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan luonnollisesta, luonnollisesti aivan ensiksi sydämellisesti kiittää esittelijäämme, samoin varjoesittelijöitä ja muita kollegoita. Koko joukko kollegoitahan ovat antaneet panoksensa tähän työhömme. Ja kyllä tässä talossa ollaan yhtä mieltä siitä, että tämä ongelma on kiireinen. Matkamittariongelma on kiireinen ongelma. Ja aika pitkälti ollaan yhtä mieltä myös mahdollisista ratkaisuista tähän kiireiseen ongelmaan. Itsekin olen joitain tarkastuksia yhdessä kollegani IMKO-valiokunnan puheenjohtaja Van Bossaatin kanssa tehnyt. Meille keskeistä oli löytää ratkaisu kestävä ratkaisu, tehokas ratkaisu lyhyellä aikavälillä ja tietenkin samalla ratkaisu, joka on edullinen eikä liian kallis lohkoketjuteknologia ja verkostot pitkällä aikavälillä aivan varmasti voivat tarjota ratkaisun, mutta tällä hetkellä ovat kyllä vähän liikaa vielä tulevaisuuden asia. Eli jos me haluamme tehdä kuluttajille Euroopassa palvelun, niin kyllä meidän täytyisi nopeasti saada aikaan ratkaisu, joka on käsin kosketeltava ja toimiva. Ja kyllähän tämä ratkaisu itse asiassa käsillä jo onkin. On olemassa järjestelmiä Belgiassa, Alankomaissa, Belgiassa Carpas-järjestelmä, Alankomaissa vastaava järjestelmä eh, johon järjestelmällisellä luotettavalla tavalla ja, ja säännöllisesti rekisteröidään matkamittarin lukemat ja sitten nämä tiedot säilytetään kansallisessa tietopankissa tietokannassa ja näin äh, nämä, näihin tietoihin pääsee käsiksi helposti, niin viranomaistahot kuin kuluttajatkin äh, saavat nämä helposti käyttöönsä. Ei mitään äh, monimutkaisia teknologisia järjestelmiä, vaan ihan yksinkertainen toimiva järjestelmä. Ja tässä asiassa Euroopan unioni voisi kyllä kansalaisille osoittaa sitä kuuluisa lisäarvoa, eurooppalaista lisäarvoa, koska tämä on ongelma, jonka kuluttajat kohtaavat ihan päivittäin. E, ilman, että tässä nyt tarvitaan mitään monimutkaisia kalliita ratkaisuja, asia voidaan ratkaista e, halvalla ja nopeasti. Tämä kiinnostaa todella eurooppalaisia. Minä toivon, että komissio kuulee tämän viestin meiltä nyt hyvin selkeästi ja että että näin Euroopan parlamentti voi välittää tämän viestin sitten kansalaisille ja yhdessä kollegojen kanssa jatkamme työtä. Kiitos paljon. Merci beaucoup, monsieur de Kiitos. Seuraavaksi edustaja Rikki, olkaa hyvä. President. Kiitos puheenjohtaja. Ensin täytyy kiittää Ismailia hänen mietinnöstään. Se on erinomainen. Eli on aina tuskallista tehdä työtä erinomaisten mietintöjen pohjalta, koska on niin vähän sitten kommentoitavaa. No, kukaan ei varmaankaan epäile sitä, ettäkö matkamittarien vilpillisessä käsittelyssä kyseessä ei olisi petos. Kyse on myös rahoituksen näkökulmasta isoista summista, jopa miljardeista. Kyse on tämän lisäksi vielä turvallisuuskysymyksestä ja jäsenvaltiot eivät voisi vähempää välittää. Esimerkiksi kymmenen jäsenvaltiota ei ole edes asettanut rangaistuksia tällaisesta toiminnasta. Haluatteko tietää, miksi jäsenvaltiot vähän välittävät? Tämähän kohdistuu kansalaisiin, ei jäsenvaltioihin. Eli jos jäsenvaltioissa kansalaiset varastavat toinen toisiltaan, niin eipä sillä niin väliä, kunhan eivät varasta valtion kassasta. Tilanne on siis vakava ja jopa mahdollisesti vaarallinen. On vaadittu aika lailla aikaa, jotta unionit on tarttunut tähän ongelmaan. Tästä syystä me olemme ehdottaneet samansuuntaisesti kuin esittelijäkin sitä, että olisi nopeampia lainsäädäntötoimia. Jos täytyy jättäytyä jäsenvaltioiden hyvän tahdon varan, niin siitä ei tule mitään. En mene nyt yksityiskohtiin, koska varmasti helpostikin voimme saada kompromisseja aikaan. Mutta tästä lohkoketjusta totean, että tässä voi olla pari-kolme varausta. Ensinnäkin nyt on varhainen vaihe ja toiseksi täytyy ajatella myös energiankulutusta. Jos on sellaisia ää, lohkoketjuteknologian perustuvia tietoja, tässähän täytyy ajatella hyvin monenlaisia tietokantoja ja täytyy pohtia myös ympäristön näkökulmasta ja energiankäytön näkökulmasta tätä kysymystä. Eli jos tietoja tällaisen lohkoketjuteknologian tietokantaan laitetaan, niin sitten ei voi enää ottaa takapakkia ja tämä voi aiheuttaa ongelmia. Kyse ei ole mistään virallisista vallan tehneistä virkamiehistä, jotka tätä työtä tekevät. Eli täytyy olla äärimmäisen varovainen. Tästähän avautuu myös laajempikin keskustelu, sillä lohkoketju voisi olla tässä virallisessa toiminnassa tärkeänä ulottuvuutena. En usko, että olisi ongelmia päästä laajaan konsensukseen. Toivon vain, että otamme tiukan kannan, jotta komissio sitten toimisi lainsäädännön alalla nopeasti ja tekisi aloitteen. Merci beaucoup. Kiitos. Edustaja Rikke. nyt edustaja Kramer, olkaa hyvä. Dank. Äh, ich bedanke mich auch bei dem... Niin, paljon kiitoksia. Minä kiitän myös esittelijää. Ja kysyn itseltäni aina, että tämä oli niin hieno ää, äh, mietintö, minulla ei ole mitään valitettavaa, teitkö sinä suuren virheen vai minä? Niin, kyllä Wim kampki on yllättynyt. Ää, äh, ja ihan yleisesti täällä parlamentissa on ah, nyt näin suurta yhtenäisyyttä. Sanotaan, että me tuomitsemme petokset, tuomitsemme jäsenvaltiot, mutta myös komission koska meillähän oli kuuleminen tällä parlamentissa ja komission vastaukset eh, olivat aivan kuin meillä olisi ihan loputtomiin aikaa, niin kuin mitään eh, painetta ei olisi. Meidän pitäisi tehdä oma-aloite mietintö ja petokset eh, eivät ole kirjattu mihinkään lakiin, ne on kiellettävä. Kyse on turvallisuuskysymyksestäkin. Jos ostaa auton, joka on ajanut 200 000 kilometriä ja sitten sanotaan, että se on ajanut vain 25 000 kilometriä, niin kyllä tässä on suuresta turvallisuusasiasta kyse. Muissa asioissa käytämme hyvin paljon rahaa turvallisuuden parantamiseen, mutta tässä olemme toimettomia ja se on vaarallista. Ei meidän tarvitse keksiä pyörää uudelleen. Belgia ja Alankomaat näyttävät koko Euroopalle, koko maailmalle, miten tämä asia voi ratkaista, miten petokset voi saada kuriin. Ja me emme onnistu Euroopassa edes matkimaan Belgia ja Alankomaita. Ja sitten on kyse kansallisesta egoismista, itsekkyydestä eikä laisinkaan turvallisuudesta. Tietenkin tietosuojaa on kunnioitettava, mutta se, eihän se tässä ole mikään ongelma. Emme me halua seurata, kuka on ajanut missä. Mutta jos tämä tehdään niin kuin Belgiassa ja Alankomaissa, että kun auto on huollossa, niin sitten kirjataan ylös, että kuinka ähm, monta kilometriä se on ajanut. Sehän on hyvä. Sitten vienti Euroopan unionin ulkopuolelle, eh, ei vaan siis unionin sisällä. Sekin on tarkastettava, koska jos tässä ei ole valvontaa, niin silloin unionin imago kärsii. Sitten Afrikassa sanotaan, että eurooppalaiset huijaavat, sisäisesti eivät saa huijata, mutta meitä he saavat huijata. Tällä tavoin vaarannamme unionin maineen ja e, meidän on oltava varovaisia. Kiitoksia vielä Ismail erinomaista mietinnöstä. En olisi uskonut, että suuri koalitio tällaisessa onnistuu, mutta kyllähän se se onnistui. Merci, Monsieur Kramer. Kiitos, edustaja Kramer. Nyt edustaja Koch. Ja, liebe Ismail, vielen Dank. Parahin Ismail, minäkin haluan kiittää sinua erinomaisesta mietinnöstä. Kolme huomiota siihen. Tarkistuksissani olen ensinnäkin halunnut tehdä vielä selvemmäksi tämän äh, matkamittarimanipulaation vaikutukset. Ja toiseksi mietintöluonnoksesta mielestäni puuttui tämä aikaikkuna. Siksi ehdotin, että vuonna 2019 loppuun mennessä tulee luoda oikeudelliset puitteet, jotka paitsi hankaloittavat äh, matkamittarimanipulaatiota, tekevät siitä suorastaan mahdotonta. Mm, Siinä ehdotit 12 kuukautta. Hyvä niin. Sitten uudet tekniikat, jotka estävät matkamittarimanipuloinnin tai ainakin tekevät siitä huomattavasti hankalampaa. Mielestäni kaikkien jäsenvaltioiden tulisi käyttää järjestelmää, joka tähän mennessä on onnistunut erinomaisesti Saksassa ja ei, tulkikorjaa Belgiassa ja Alankomaissa. Ja sitten voidaan rajat ylittäen tietää, vaihtaa näitä tietoja, tietoja, jotka on merkitty ylös joka ikisessä huollossa, korjauksessa, kun ajoneuvo on ollut huollossa. Kiitoksia. Merci beaucoup, Monsieur. Kiitos. Van Miltenberg, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, voin puhua aivan lyhyesti. Haluan minäkin nyt tässä kehua eh, esittelijä niin kuin kaikki muutkin. Erinomainen mietintö. Se, että näitä tarkistuksia tuli eh, näin eh, monia, johtuu varmasti siitä, että me kaikki olemme siitä mieltä, että kyse on kuluttajien luottamuksesta, eh, niin kuin Demens Markerkin sanoi autoa ostaessa, mutta myös luottamuksesta näihin eurooppalaisiin toimielimiin, joiden on nyt korkea aika toimia asiassa. Hyvä, että tässä otettiin esiin Belgia ja Alankomaat hyvinä esimerkkimaina, jotka voivat osoittaa ja ovat osoittaneet, miten tällaisia petoksia voidaan torjua. Ja nyt on sitten komission vuoro eikä pallotella tosiaankaan tätä asiaa osasta toiselle, vaan toimia ja kantaa omaa vastuunsa. Ja Dominik Riken tavoin minäkin olen tehnyt tarkistuksen, jossa vaadin komissiolta vuoden sisällä lainsäädäntöehdotusta. Koordinoikaa työnne sitten itse eri pääosastojen kesken, mutta kyse on tosiaan kuluttajien luottamuksesta sisämarkkinoilla. Tärkeä asia. Komissio, härkää hihat, tehkää lainsäädäntöehdotus nopeasti. Euroopan parlamentin tutkimuskeskuksen tutkimus on osoittanut, että, että missä nämä ongelmat piilevät ja nyt niihin on sitten vaan puututtava. Kiitos paljon. Kiitos, Van Miltenburg. Nyt puheenvuoron saa. Ah, ette haluakaan puheenvuoroa. No, Finn olkaa hyvä. Eh, mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Puheenjohtaja, kiitos oikein paljon. Aivan eh, ensiksi haluan eh, minä niin kuin esittelijämmekin ilmaista huoleni siitä tosiasiasta, että parlamentti tässä on joutunut komission pallottelemaksi. Ei tämä voi olla mahdollista. Ei parlamentti voi, parlamenttia voi pallotella neljän pääosaston kesken. Hoitakoon komissio itse äh, koordinoinnin. Ja nyt kyllä muun pääosastoon vetoan kiireisesti, äh, jotta otatte tämän asian Vastuullinen Ei voi olla, että SDn ja EPPn koordinaattorit joutuvat kirjoittamaan Timmermansille vaatiakseen komissiota koordinoimaan työnsä sisäisesti entistä paremmin. Toinen seikka. Minulla on esittelijälle vielä kysymys. Minä en ihan tarkkaan ymmärtänyt, mikä on hänen lyhyen aikavälin lähestymistapansa ja mikä pitkän aikavälin lähestymistapansa. Se, mitä Jospah sanoi, että lyhyellä aikavälillä tämä Belgian kautta Alankomaiden carpas järjestelmä otettaisiin käyttöön, mutta sitten tämä koko lohkoketjun mahdollisuus olisi pikemminkin tulevaisuuden heiniä. Ja mielestäni olisi väärin, jos lyhyen aikavälin ratkaisu sekoitettaisiin tähän, sotkettaisiin tähän pitkän aikavälin lopulliseen ratkaisuun. Lopuksi vielä kun tuon Ertukin mietintöluonnoksen hyvin lukee, niin se kyllä erityisesti kohdistuu köyhiin. Ja minulla on sellainen kokemus, että erityisesti keskiluokkaan esimerkiksi äh, Saksassa keski luokka on, jolla on tällainen keskiluokkainen auto, eli joka kalliimpi auto, niin niitähän on sorkittu vähän enemmän kuin niitä halvempia autoja. minä olen tämä ymmärtänyt. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur de... Kiitos. Käytän nyt puheenvuoron valiokunnan puheenjohtajan roolissa. Bravo! esittelijälle tästä mietinnöstä. Nyt mietintö vaatii todella vastauksia laajemminkin kuin parlamentista, eli komissiosta ja jäsenvaltioista. Kyse on kuluttajien oikeuksista ja luottamuksesta Eurooppaan, joka ei enää takaa kansalaisten ja kuluttajien oikeuksia. Tämä mietintö on sellainen, jossa me olemme todella vapaina ja me odotamme konkreettisia vastauksia, vai erityisesti komissiosta. Mietinnössäkin muistutetaan, että on olemassa äh, ratkaisuja, jotka ovat jo käytössä esimerkiksi Belgiassa ja Alankomaissa. Mitä me vielä odottelemme näiden hyvien ratkaisujen harmonisoinnin suhteen niin, että ne saadaan laajemminkin Euroopan käyttöön? On olemassa vilppi joka täytyy aivan suoraan todeta. Eli on tästä, kyse tästä ilmiöstä, josta nyt puhumme, ja katsonkin nyt komission suuntaan. Joaninu, Joanidu, oletteko paikalla? Joana Nidu, Move-pääosastosta. Voitteko konkreettisesti vastata nyt meille, mitä komissio tekee? Nyt on jo tuhlattu liikaa aikaa. Liian moni pääosasto osallistuu tähän pallotteluun paikasta toiseen. Nyt me puhumme kuluttajien oikeuksista ja kansalaisesta. Me haluamme, että kansalaisten, kuluttajien ja meidän välille me palaa luottamus tuoteturvallisuuden suhteen. Olkaa hyvä. Okay, thank you, Mrs. Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Niin kuin kaikki tiedätte, aihe on monimutkainen. Siihen liittyy useita kysymyksiä. Me teemme parhaamme myös komission sisällä, jotta voisimme perehtyä siihen, mitä meillä on tarjottavaa. Minä olen tieteurvallisuudesta vastaavan yksikön päällikkö. Se, mitä me olemme valmiita tekemään olta osaltamme siitä siis ensin ja sitten toinen pääosasto käsittää käsittelee asiaa omasta näkökulmastaan ja tyyppihyväksynnän kysymyksiä. Sitten meillä on myös Just-pääosaston kollega paikalla, jotta koordinaatio toimisi keskenämme. Ja silloin kyse on kuluttajan suojasta ja juridisesta puitteistosta. Ensinnäkin tyyppi hyväksyntä ja ajoneuvon kunto. Sanoin jo edellisellä kerralla, että olemme kanssanne samaa mieltä. Perehdymme sähköiseen tiedonvaihtojärjestelmään ja sen käyttöönottoon. Tällainen ratkaisu voisi palvella monia muitakin tarkoituksia kuin nyt esillä olevaa, eli matkavittarivilpillistä käsittelyä ja sen ehkäisyä. Sitten haluaisimme selkeyttää väärin ymmärryksen tarkistuksen 14 kohdalla. Haluaisimme selkeyttää, että ei ole suoraa yhteyttä matkamittaren käsittelyn ja toisaalta ajokelpoisuuden välillä. Ajoneuvo, joka on läpäissyt katsastuksen, sen katsotaan olevan turvallinen ja ajokuntoinen. Meidän näkökulmastamme tämä tarkistus ei mene oikeaan suuntaan. Sitten tarkistus 47, jota haluaisin kommentoida. Haluaisin selkeyttää, että yhteislain säätäjä on tähän jo puuttunut direktiivissä, joka on astumassa voimaan – ja tutkimus on tiedossa huhtikuuhun 2020 mennessä, eli tarkistusta ei tästä tarvita. Ja sitten 86 tarkistus, siihenkin liittyy sama kommentti. Siinä pyritään puuttumaan matkamittarin vilpillisen käsittelyyn, joka on jo katettu 8.6 artiklalla 2008 vuoden asetuksessa. Kenties voi nyt antaa puheenvuoron Grow-pääosaston kollegalle. Thank you very much. Um, we have looked, uh... Kiitoksia oikein paljon. Olemme hyvin tarkasti katsoneet tätä mietintöä, niitä tarkistuksia, joita tehtiin. Uh, huomioimme ongelmat. Me uh, sanomme uudelleen sen, mitä sanomme aikaisemmassakin kokouksessa, että olemme tehneet ensimmäisen askeleen, kun olemme ottaneet matkamittarisuojan mukaan asetukseemme kolme ihan yleistä huomautusta. Ensinnäkin meidän on löydettävä oikea oikeusperusta ähm, tuleville muutoksille. Aivan oikein sanoitte mietinnössänne, että myös turvallisuusasetus voisi olla oikea paikka säädellä tätä. Toinen asia on se, että äh, tyyppihyväksyntäasetuksemme perusperiaate on teknologianeutraalius ja silloin annamme yleensä Ehm, valmistajille mahdollisuuden valita, mikä teknologia on sopivinta riittävän suojan saamiseksi matkamittareille. Tietenkin meidän on tehtävä testejä, joiden avulla varmistamme, että tämä tapahtuu oikein. Me tarvitsemme siis tutkimuksia ja meidän on huolella valittava tarpeelliset testit. Kiitoksia. Merci beaucoup. Kiitos komissiolle Täytyy sanoa, että minä en ole tyytyväinen saatuihin vastauksiin. En ole tyytyväinen vastauksiin. Kun minulle sanotaan, että yritetään tehdä parhaansa ja sitten esitetään periaatteellisia julistuksia. Emme me tällaista odota komissiolta, kun kyse on tämän tyyppisestä ilmiöstä ja sen laajuudesta tietyissä jäsenvaltioissa. Toivon, että kollegan mietintö, kollega Artuukin mietintö, joka muistutuksena hyväksytään 25. huhtikuuta, johtaa siihen, että te luette kopion siitä ja esittelette varsin nopeasti lainsäätäjälle puitteet, jotta päästään asiassa eteenpäin. Sanon tämän nyt aika lailla tiukkaan sävyyn, koska tässä lainsäädännössä me voimme vielä saan aikaiseksi sellaisen tekstin, jonka kautta voimme tarjota konkreettisia vastauksia tilanteen. Monta vuotta tässä on vitkuteltu jo. Esittelijä Ertug, olkaa hyvä. La Commission européenne, vous avez... Euroopan komissio, onko lisättävää? La DG Just n'est pas là. Just pääosasta ei ole paikalla käsittääkseni. Onkohan pääosastosta joku paikka? Ei, ole paikalla. No niin. No niin, esittelijä Ertug, olkaa hyvä. Raporteur. Ja, zunächst Lämpimät kiitokset äh, Move ja Grow pääosastoille. Nyt kuitenkin haluaisin sanoa, että Ihan äh, niin kuin kirkossa jo käännynnäisille ei ehkä äh, tarvitse saarnata. Äh, mm, Move ja Grow-pääosat ovat jo hankalassa tilanteessa ja minulla on tietoa siitä, että mm, nämä kaksi pääosastoa eivät suinkaan ole syypäitä. Nämä kaksi näkevät tarpeen ryhtyä toimiin mutta ne ovat hankalassa tilanteessa, koska sisäisesti komissiossa vastuupääosasto mm, mahdollisesti ei halua ottaa askelta siivohajattelusta ulos ja ryhtyä toimintaan. Ja siksi mä pyytäisin, että Move ja Grow-osastojen edustajat e- eivät nyt mitenkään ottaisi tätä henkilökohtaisesti, vaan ymmärtäisivät meitä parlamenttina, koska aivan ilmeistä nyt on, että Euroopan parlamentissa on merkittävää tukea sille, että halutaan estää jatkossa kuluttajien pettäminen. Tästä voi tietenkin olla montaa mieltä, mutta minun mielestäni eh, tieliikenneturvallisuuden eh, ja eh, manipuloitujen matkamittarien välillä on myös yhteys, jos ajoneuvolla onkin ajettu ajettu ja samoilla jarrupaloilla ajettu 100 000 kilometriä sen sijaan, että vaikka vain 20 000, niin kuin matkamittarissa lukee. Joten komission edustajille totesin, että kysymy, kysymys on nyt ilmeisestikin siitä, että vastuupääosasto ei viitsi edes vaivautua tänne paikalle, kun äh, lainsäätäjä Euroopan parlamentti kokoontuu. On sekin tietenkin äh, yhdenlainen viesti meille ja osoittaa, kuinka tärkeänä pidetään Euroopan parlamenttia. Me liikennevaliokuntana parlamentissa toimimme sitten omalla tavallamme. Ja tarttuisin tässä kyllä Wim van de Kampin eh, ehdotukseen siitä, että me eh, koordinaattorit eh, puheenjohtajan johdolla kirjoittaisimme Timmermansille ja asiasta vastaavalle komission varapuheenjohtajalle ja kutsuisimme vaikkapa tänne sitten selittämään meille että toimitaanko asiassa vai eikö ja, ja kuulemaan, että mikä on meidän aikeemme asiassa. Timmermans on fiksu mies, ei siksi, että on demari, vaan siksi, että sattuu vain olemaan fiksu mies. Ja hän varmasti näistä kahdesta käytettävissä olevasta tutkimuksesta näkee, että asiassa on ryhdyttävä toimimaan. Ja mm, en tiedä, tarttuuko sihteeristö nyt tähän ehdotukseen, mutta jos mitenkään mahdollista, mielestäni Timmermans tulisi tänne ehdottomasti kutsua, että saadaan hiukan painetta sinne komissionkin suuntaan, koska eihän se nyt mitään auta, että komission pääosastojen nämä samat ihmiset mm, täällä Äh, kuulevat samat asiat. Me äh, olemme heidän suhteensa täysin solidarisia ja haluamme äh, saada liikkeelle ne, jotka nyt jarruttelevat ja jotka eivät ole valmiita lainsäädäntötyöhön. Ja vielä kerran kiitokset kollegoille, jotka ovat tehneet tarkistuksia. Ne vielä kertaalleen osoittavat, että me seisomme täällä kyllä nyt yhtenä rintamana. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur Kiitos, herra Ertug. Vakuutan teille, että tämä aihe on kyllä koordinaatiokokouksen esityslistalla 19. maaliskuuta. Silloin konkreettisesti saamme tiedon, mitä liikennevaliokunta tekee suhteessa komissioon, niin että saisimme konkreettisia vastauksia tästä aiheesta. Me jatkamme nyt esityslistalla komission alustuskatsauksesta liikenteen ja matkailun alan pilottihankkeisiin ja valmisteleviin toimiin. Hyvät kollegat, annan puheenvuoron siis komissiolle, jotta saisimme katsauksen pilottihankkeiden ja valmistelevien toimien etenemiseen. Ja Saamme tietoja myös jo päättyneistä hankkeista. Niin kuin tiedätte, pilottihankkeet ja valmistelevat toimet ovat parlamentin esittämiä toimia budjettimenettelyn yhteydessä. Jonkun viikon kuluttua sihteeristö ottaa teihin yhteyttä, jotta voimme tehdä uudet ehdotuksemme budjettimenettelyn mukaisesti vuodelle 2019. Tämä alustus tulee oikeaan aikaan. Ennen kuin teemme uusia ehdotuksia, niin on syytä tehdä yhteenveto siitä, mitä jo tähän mennessä on valittu. Tässä kohtaa esityslistaa annan puheenvuoron Moona Björklandille. Missä te olettekaan? Olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. Uh, honorable... Kiitoksia oikein paljon uh, puheenjohtaja. Hyvät jäsenet, tiedän, että olen vai... väärällä paikalla, mutta tuolla on aika paljon ihmisiä tuolla. Minä olen DG Movin suunnittelu- ja koordinointiyksikön johtaja ja mielelläni esittelen täällä uudet pilottihankkeet ja valmistelevat toimet liikennealalla. Ja tätä täydentää Grow-pääosaston esitys samankaltaisista hankkeista ja toimista matkailun alalla, mutta minä aloitan. Ensinnäkin haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia siitä, että se tukee tällaisia hankkeita liikenteen alalla. Analyysi ja todistusaineisto, joka syntyy näiden hankkeiden kautta, hyödyttää sekä meidän politiikan tekoamme että yhteisiä keskustelujamme näillä aloilla. Joten haluaisin aluksi kiittää teitä tästä. Esityksessäni tulen ensin äh, lyhyesti esittelemään ne hankkeet ja toimet, joita on ollut käytössä vuodesta 2016, ja sitten tulen vähän yksityiskohtaisemmin käsittelemään he tiettyjä tapauksia. Ennen kuin aloitan, haluan muistuttaa teitä siitä, että yksityiskohtaisempaa tietoa hankkeiden tavoitteista ja aikatauluista löytyy vuosittaisesta väliaikaiskertomuksesta, jonka helmi-maaliskuussa välitämme budjettiviranomaisille, joten vuoden 2018 raportti on juuri julkaistu. Teidän pitäisi saada se. 2016 äh, äh, meillä oli neljä valmist- äh, pilottihanketta ja valmistelevaa tointa ja, ja kaksi valmistelevaa tointa. Kun otetaan huomioon tarjouskilpailu ja hankkeet, niin jotkut näistä hankkeista ovat vielä viimeisessä vaiheissaan. Kuitenkin meillä on joitakin äh, tutkimukset, jotka ovat päättyneet. Pilottihanke GNSS-valvontajärjestelmästä on eh, esimerkki eh, päätöksen vietystä hankkeesta. Palaan tähän vähän myöhemmin. Toinen esimerkki, jossa tutkimus on saatettu päätökseen, on valmisteleva toimi, jonka tarkoituksena on saada aikaan yhtenäinen innovatiivinen eurooppalainen liikennejärjestelmä. Kaksi tutkimusta julkaisti viime vuoden maaliskuussa ja eh, jatkotyö jatkuu parlamentin tuella eh, multimodaaleista ratkaisuista ja markkinatutkimuksesta tällä alalla. Tämä jatkuu alkoi viime vuoden syyskuussa ja jatkuu 24 kuukautta. Vuonna 2017 komissiolla oli viisi pilottihanketta, joista kolme ja sellaisia, että niitä on jatkettu myös vuodelle 2018. Näitä tuolla nuo pienet tähdet, mm, ne ovat ne hankkeet, jotka jatkuvat vuodelle 2018. Vuoden 2017 hankkeista hyväksyttiin rahoituspäätöksiä viime vuonna. Nämä tarjouskilpailut ovat käynnissä ja jotkut sopimuksista on allekirjoitettu mutta kertomuksia odotetaan vasta tänä vuonna tai ensi vuoden alussa. Vuonna 2018 näiden kolmen lisäksi, joita on jatkettu vuodelta 2017, meillä on kolme uutta pilottihanketta. Niistä ilmoitimme tässä väliaikaiskertomuksessa. kertomuksessa jonka juuri julkaisimme. Siinä on kyse eh, liikenneturvallisuudesta, ihmisen käyttäytymisestä liittyen automaattiseen ajamiseen. Eh, pilottihanke eh, tiedotuksen lisäämisestä ja myöskin pilottihankkeen, joka liittyy ajoneuvopetosten ehkäisemiseen. Tämä siis liittyy siihen, mistä äsken puhuitte. Ähm, budjetti Rahoitusta ei ole vielä hyväksytty, mutta se tapahtuu maaliskuussa ja sitten voimme käynnistää hankkeet. Muutamia esimerkkejä. Kun katsotaan vuoden 2016 pilottihanketta GNSS pohjainen valvontajärjestelmä raskaille ajoneuvoille, niin tavoitteena oli arvioida tällaisen valvontajärjestelmän hyötyjä, jotta voitaisiin parantaa liikenne säädösten täytäntöönpanoa. Tutkimus tehtiin 2016, tekninen kustannus, hyötyanalyysi siitä, miten voitaisiin ajopiirturia käyttää keskitettynä välineenä liikennelainsäädännön täytäntöönpanolle. Kokonaisanalyysi on myönteinen. Se osoittaa, että tällaisella järjestelmällä on luo parannusta liikenneturvallisuuteen, kabotaasi vähenee ja samoin teiden kunnossapito kustannukset. Toinen esimerkki liittyy vuoden 2017 pilottihankkeeseen. Tässä on kyse esteettömästä liikkumisesta liikuntarajoitteisille. Tässä on tarkoitus löytää ratkaisuja liikuntarajoitteisille, jotta pystyvät paremmin suunnittelemaan ja valmistautumaan matkailuun Euroopassa. Aiomme julkaista tutkimuksen tästä tai käynnistää tutkimuksen tästä ja arvioimme esteetöntä liikkumista rajat ylittävästi ja pitkillä matkoilla. Toisessa vaiheessa Äh, tehdään pilottitutkimus, jossa tietoja kerättiin ensimmäisessä vaiheessa integroidaan interaktiivisiin ähm, internetkarttaan. Ja äh, lopputuloksia pitäisi olla tämän vuoden lopussa ja tällä tavoin pystymme tunnistamaan parhaita ratkaisuja, joita on olemassa äh, tällä hetkellä ähm, esteettömän liikenteen ähm, tiedottam- siitä tiedottamisesta. Ja sitten seuraava esimerkki liittyy tällaiseen turvallisiin parkkipaikkoihin rekoille. Tämä tietenkin sopii erittäin hyvin liikennepakettiin yksi. Tässä yritetään katsoa, millaisia kannustimia tarvittaisiin, jotta voidaan varmistaa turvalliset äh, pysäköintipaikat rekoille. Tämä tutkimus äh, jatkuu vuoden loppuun, mutta väliaikaisraportti meillä on jo lokakuussa ja 6. marraskuuta järjestetään konferenssi aiheesta. Toivottavasti tämä tulee olemaan hyödyksi keskusteluja silmällä pitäen. Sitten seuraava hanke. Tämä on vuoden 2017 pilottihanke yhtenäistä eurooppalaisesta ilmatilainfrastruktuurista. Tätä on pidennetty myös vuodelle 2018. Tämän hankkeen tavoitteena on sun ehdot, tehdä ehdotus EUn ilmatilan tulevasta arkkitehtuurista perustuen Euroopan parlamentin ehdotukseen äh, taivaiden moottoriteistä. Ensimmäinen vaihe liittyy Cesar-yhteisyritykseen. Äh, ne ovat äh, valmistelleet suunnitelman, joka komission pitäisi hyväksyä 9. maaliskuuta ja sitten toiminnan pitäisi alkaa. maaliskuun eh, kuun ja toukokuun välillä yhteisyritys aikoo kuulla sidosryhmiä eh, ja järjestää työryhmiä. Ensimmäisen vaiheen raportti pitäisi olla valmis tämän vuoden loppuun mennessä ja sitten katsomme, mitä toisessa vaiheessa halutaan kattaa tämän eh, hankkeen tuloksen pitäisi edistää yhteisen eurooppalaisen ilmatilan kehittämistä jatkossa. Ja sitten aihe, josta keskustelitte. Tämä on pilottihanke, joka on vuodelta 2018 ja siinä katsotaan mahdollisia ratkaisuja kun on kyse matkamittaroinnista mittareista. Tämä on vuoden 2018 hanke. Rahoituspäätös on vielä äh, äh, tehtävä ja me odotamme, että tämä tulee tapahtumaan tulevina viikkoina. Tulemme tietenkin ottamaan huomioon parlamentin tutkimuksen, joka on aiheesta tehty. Ja, ähm, tämän pitäisi jatkua vuodelle 2018. Ja nyt mielelläni annan puheenvuoron Grow-pääosaston kollegoille, jos he ovat täällä. Anna. Oletteko paikalla? Anna Atanasopulo. Ah, hän ei ole vielä paikalla. Alors, on revient sur la notion de tourisme plus Palaamme sitten matkailukysymyksiin myöhemmin. Mutta nyt pieni hetki. Ahaa, henkilö ei ole vielä paikalla, mutta henkilön, jonka piti puhua matkailuosuudesta, ei ole siis vielä tullut paikalle. Huono homma. Me käynnistämme kuitenkin keskustelun tästä ensimmäisestä osuudesta, joka liittyy siis liikenteeseen. Puheenvuoron saa välittömästi Fim van de Kamp. Olkaa hyvä. Mevrouw de voorzitter, dank u. Puheenjohtaja, kiitos oikein paljon. Suuret kiitokseni komissiolle asian valaisemisesta. Oma hankkeeni ei saanut valaisua, se on edelleen hyvin hämärän peitossa, mutta palaan siihen kuitenkin kohta. Mutta muutama sana näistä turvallisista rekkaparkeista. Kyse on itse asiassa kollegani Peter van Daalenin ECR-kollegan hankkeesta, mutta itsekin sen allekirjoitin ja komission edustaja totesi, että 6. marraskuuta aiheesta ollaan järjestämässä konferenssi. No tuolloin toivottavasti ollaan jo kolmikantaneuvotteluvaiheessa. En tiedä, onko tuo sitten silloin ajallaan toteutunut, mutta lähdetään nyt siitä, että kyllä. Kysyisin komissiolta, että kiinnittääkö se huomiota myös näiden turvallisten pysäköintialueiden rahoittamiseen. Se on nimittäin suuri ongelma ja jäsenvaltiot luulevat tällä hetkellä joutuvansa hoitamaan asian itse yksin. Se ei kuitenkaan ole tarkoituksemme. Tarkoitus on tehdä tästä kaupallinen hanke. Ja näin ollen todella näiden turvallisten rekkaparkkien rahoitus on asia, joka minua kovasti kiinnostaa. Sitten puheenjohtaja, toinen juttu, eh, hanke, joka on minun luettelossani, jonka transihteeristöltä saimme, nimittäin 34027703. Tutkimus, joka koskee sähköisten biopolttoaineiden, eh, sähkö- ja biopolttoaineita ja perinteisiä polttoaineita käyttävien autojen elinkaaren ja Minua tässä nyt kiinnostaisi pari asiaa, jotka tässä juuri etsinkin täältä puhelimestani. Ensinnäkin VLTP-testimenettely, eh, mikä on sen tilanne. Minä toivon, että sitä käytetään eh, valiovertailussa eikä NEDC-metodia menettelyä. Asia- ja autorak autovalmistajat ovat, äh, siis niillä on tällainen uusi VLTP, menettely eikä enää tätä ENDC vanhaa menettelyä. Sitten äh, mitä tulee energiaa sekoitukseen, kun puhutaan vaihtoehtoisista polttoaineista ja sähköstä, niin sitten tulee tällainen energiasekoitus. Ja nyt kysyisin, että mistä tässä lähdetään liikkeelle eurooppalaisesta energiasekoituksesta vai niin kuin nyt hankekuvauksessa lukee maailman energiasekoituksesta, koska sehän poikkeaa eurooppalaisesta energiasekoituksesta. Lopuksi puheenjohtaja. Mitä käytetään tällä hetkellä ajoneuvojen elin iäksi, koska useinhan tässä vaihtoehtoiset polttoaineet nousevat hiukan kielteisellä tavalla esiin. Eli kun puhutaan ajoneuvon eliniästä vaikkapa 200 000 kilometriä, niin voisiko se olla tällainen raja kaikille hankkeille. Kiitos oikein paljon. Merci beaucoup, monsieur Wim. Kiitos. Edustaja Ertug. Kaikki kunnossa. Entäspä Meisner? No Vim tässä jo esittikin kysymyksiä monista hankkeista. Itse kysyisin kahdesta Ensinnäkin äh, yhtenä eurooppalainen ilmatila, siihenkin liittyvä hanke on luettelossa. Kuulimme juuri tilintarkastustuomioistuimelta siitä, että tutkimusmäärärahoja tulisi lisätä. Eli ö, oletteko te ottaneet huomioon tilintarkastustuomioistuimen löydökset? Sitten nuo turvallis, turvalliset pysäköintialueet rekoille. Mm, liikkuvuuspakettihan meillä on juuri käsittelyssä. Onko muista jäsenvaltioista nyt parhaita käytäntöjä mukana vai miten tätä hanketta nyt edistetään? Merci, Madame Messner. Kiitos. Madame Ayasender, la parole est à olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitän kovasti näistä tiedoista, joita komissiolta saimme ja haluaisin esittää kaksi huomiota. Ensinnäkin äh, jo toteutettujen tutkimusten luettelossa, päättyneiden tutkimusten luettelossa on tutkimus ää, äh, liikennealalta. Eli kun nämä tutkimukset saatetaan päätöksen, niin minkälaista seurantaa tutkimusten hyödyllisyydestä, käyttökelpoisuudesta – on sitten jatkossa. Ja niiden hyödyllisyydestä tosiaan komission päivittäiseen työhön. Ja sitten kysyisin vielä, että voisimmeko tässä päivittäisessä työssämme mm, ottaa aina mukaan näiden tutkimusten esittelyyn eri tutkimusten. Se voisi olla ihan mielenkiintoista ottaen huomioon muutokset, jotka edessämme nyt ovat. Eli voitaisiin katsoa, että miten asia saataisiin parannettua tulevaisuutta silmällä pitäen. Sitten vielä yksi juttu, tutkimus, jota en nähnyt tässä luettelossa, mutta kyllä se varmaan jostakin löytyy. Eli äh, ihmisten osallisuus itse ohjautuvissa ajoneuvoissa. En tiedä, en ainakaan nähnyt sitä tässä luettelossa, mutta tiedättekö, että mikä mahtaa olla tämän tutkimuksen tilanne ja voitaisiinko siitä kuulla mitä pikimmin? Kiitos. Monsieur Lirille. Kiitos, edustaja Lyri. Köszönöm szépen, elnök nyilván meg akartam várni a... Kiitoksia, puheenjohtaja. Halusin oikeastaan odottaa, että Grow-pääosaston edustaja tulee paikalle äh, puhumaan matkailusta, koska minulla on yleinen ongelma, jonka haluan nyt esitellä täällä TRAN-valiokunnassa ja tämä on viesti komission edustajille. Joka vuosi Euroopan parlamentti käyttää noin 40 miljoonaa euroa eri pilottihankkeisiin. Näiden hankkeiden toteuttamiseen. Minä en tiedä, miltä tilanne näyttää muissa parlamentin valiokunnissa – mutta se, mitä täällä näen, on, että komissio käyttää tätä rahaa aivan kuin, no, me parlamentit olemme antaneet tämän rahan ja me parlamentin jäsenet, jotka olemme tehneet niin kovasti työtä asian puolesta, niin komissio ei kuitenkaan koe olevansa velvoitettu velvoitettu raportoimaan meille tai olemaan vastuullinen meidän suhteen. Tämä ei kyllä käy. Olen erittäin iloinen siitä, että asia on esityslistalla, koska meidän on hyvin selvästi komissiolle sanottava, että nämä pilottihankkeet ovat olemassa ja niiden tarkoitus on se, että toteutetaan konkreettisia hankkeita, koska eh, jäsenet ovat tehneet kovasti työtä asian parissa, ovat kehitelleet tiettyjä visioita ja ovat määrärahat saaneet käyttöön mm, suuren vaikutustyön avulla. Viime vuosina olemme 11 miljardia euroa keränneet vaikuttaminen ei ole koskaan ollut näin tehokasta matkailun alalla. Ja tästä on kiitettävä myös tran valiokunta Olette aina meitä tukeneet. Onnistuimme aina nämä taistelut viemään hyvin läpi. Ja sitten meillä ei ole minkäänlaista tietoa siitä, mitä näille rahoille tapahtuu. Jos tilanne jatkuu näin, niin Poliitikot menettävät rohkeutensa ja innostuneisuutensa. Komission virkamiehet, jotka eivät ole valittuja poliitikkoja, koska poliitikkojen on oltava vastuussa äänestäjilleen. Ei, tässä on kyse virkamiehistä, kollegoista, jotka työskentelevät komissiossa virkamiehinä ja he käyttävät näitä määrärahoja ilman, että me tiedämme, eh, mihin tarkoitukseen määrärahoja on käytetty eh, tapahtumiin, ties mihin. Kalkulatsa ja Anna johtavat nyt eh, mm, yksikköä, johon minulla on hyvät henkilökohtaiset suhteet ja auttavat meitä ja tekevät yhteistyötä kanssamme mutta tässä on kyse järjestelmän ongelmasta, yleisestä ongelmasta. Joka kerta meille vastataan, komissio ei ole vastuullinen meille. Mm, komission ei tarvitse ottaa meitä jäseniä mukaan näihin ohjelmiin, jotka me olemme oikeastaan kehittäneet muut kollegat voivat vahvistaa, että tilanne todellakin on tämä. Minä pyytäisin seuraavaa. Euroopan parlamentin hyvän työskentely mahdollisuuksien nimissä meidän pitäisi vaatia komissiolta selitystä, mitä varten määrärahoja käytetään. Ja ne jäsenet, jotka ovat nämä pilottihankkeet keksineet, heidän pitäisi välttämättä olla mukana tässä. kun itä-eurooppalaiset nuoret työttömät olivat ehdotuksemme tavoitteena, halusimme kehittää koulutusohjelman, uudelleenkouluttamisohjelman heille niin, että he voivat osallistua matkailuhankkeisiin. Te tiedätte kaikki, että Itä-Euroopassa äh, työmarkkinat ovat hyvin erilaiset kuin silloin tuossa tai Länsi-Euroopassa. Me keräsimme määrärahoja ja sitten puolen vuoden kuluttua näin, että ohjelma äh, kulkee toisella nimellä ja konsortio voitti tämän tarjoutuskilpailun. Konsortio, jolla ei ollut mitään tekemistä Itä-Euroopan kanssa, vaikka Itä-Eurooppa olikin aloitteen tavoite. Joten pyytäisin hyvää yhteistyötä nyt. Kiitos edustaja Uiheli näistä kommenteista, joita me tuemme. Euroopan parlamentinkin Täytyy jossakin vaiheessa tietää, missä mennään varainkäytössä, minkälaista avoimuutta voidaan saada ja mitä kentällä tapahtuu. Minulla olisi pari kolme kysymystä, jos sopii. Esimerkiksi tämä pilottihanke matkamittareista. Tässä ollaan todellakin aikataulun kanssa solmussa, sillä – tutkimus saadaan valmiiksi sitten, kun oma mietinnössä ollaan menty jo hyvinkin pitkälle. Eli haluaisin tietää, mikä on sitten metodi, jota tulisi seuraavalla kerralla käyttää, jossa ei käytetä 300 000 tutkimukseen, joka sitten vanhenee tällä välin, ennen kuin työ etenee. Eli kenties ei tarvitsisi käyttää 300 000 tällaisen tutkimukseen, kun nämä samat tiedot voitaisiin ottaa muista asiakirjoista. Ja toinen kysymys. Teidän luettelemanne hankkeet ovat sinällään hyödyllisiä, mutta miten jatkossa toimitaan, koska tarvitaan myös seurantaa tässä mainittiin matkailualan hankkeet, mutta ajattelen myös kaupunkiliikennettä. Miten toimisimme niin, että jatkossa pilottihankkeet voisivat vain konkreettisesti sitten laajentua ja yleistyä? Nämä ovat pieniä pilottihankkeita, niin kuin te sanoitte, mutta kyllä tällä on myös laajempaa vaikutusta politiikkaan. Eli miten toimitte niin, että tämä todellakin yleistyisi ja toteutuisi yleisemmän politiikan kautta, että etteivät nämä hankkeet jäisi vain pieneksi puuhasteluksi, pieniksi hankkeiksi, vaan todella näkisimme, että nämä toimivat. Nyt kääntyisin Mona Björklandin suuntaan, jotta saisimme vastauksia kysymyksiin. Ja sitten käsittelemme vielä matkailuulottuvuutta. Olkaa hyvä. Very much. Kiitos oikein paljon. Ihan lyhyesti. Jokunen sana voisin vastata kysymyksiin raskauden hyötyä ajoneuvojen turvallisista pysäköintialueista. On tosiaan hankkeita, joissa tarkastellaan, niin kuin jo todettiinkin, että miten voidaan varmistaa turvalliset pysäköintialueet ja minkä näköisiä kannustimia voitaisiin ottaa käyttöön. Ja lisäksi täytyy pohdiskella huolellisesti, että missä tällaisia pysäköintialueita alueita tarvittaisiin ja paljonko pysäköintipaikkoja tarvitaan tarpeeseen vastaamiseksi ja miten sidosryhmiä niin yksityisiä kuin julkisiakin palveluntarjoajia voitaisiin kannustaa tällaisten pysäköintialueiden perustamiseen. Mm, no niin, tämä oli siis pilottihankkeen tarkast houkuttelema ulottuvuus ja ohjelmassa itse asiassa on jo sitoumuksia eh, ydinverkostoissa eh, ihan eh, rahoittaa noin sadan kilometrin välein tällaisia turvallisia pysäköintialueita ja niin, että saadaan aikaan sellainen verkosto, että todella tähän kysyntään vastataan. Sitten sähköajoneuvojen biopolttoaineiden elinkaaresta eliniästä minun täytyy palata asiaan niin asiantuntijoita pääosastolla. Toimitan teille vastaukset ne saatua. Niin. Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila kysyttiin, otammeko huomioon tilintarkastustuomioistuimen löydökset ja luonnollisesti nämä pilottihankkeet on Äh, suunniteltu tavalla, jossa otetaan käyttöön kaikki saatavilla oleva tieto, joten luonnollisesti myös otamme huomioon tilintarkastustuomioistuimen huomiot ja tarve investoida tutkimukseen kyllä. Siksi tämä pilottihanke onkin niin ajankohtainen. Se auttaa meitä löytämään nämä todisteet ja myös tekniset yksityiskohdat taustalle niin, että nähdään, minkä näköisiä investointeja alalla tarvitaan. Kysymykset siitä, mitä tapahtuu sitten, kun tutkimukset äh, on toteutettu ja miten hyödyllisiä ne ovat olleet, niin tämä on reilu äh, hyvä kysymys. Ja usein, kun parla, useinhan parlamentti on jo val, hankkeen valmisteluaikana mukana tässä työssä ja tietenkin ilmoitamme tutkimusten tuloksista, kun ne saadaan, mutta tietenkin komissio on käytettävissänne näiden tutkimusten esittelyn suhteen, miten tätä voitaisiin parantaa. Oikein reilu ja perusteltu huomio teiltä. Ja me puolestamme hyödynnämme näitä tutkimuksia. Me komissiossa teemme työmme, joka perustuu erilaisiin tuloksiin, joita saamme. Ja tietenkin tätä voidaan myös hyödyntää toimijoiden välisissä neuvotteluissa ja keskusteluissa ja pohdinnoissa. Sitten ihmisten käytös, käyttäytyminen itseohjautuvissa ajoneuvoissa, Tämä on vuodelta 2008, vuodelta 2018 tämä tutkimus ja tänne päätökseen piakkoin. Sitten ottaa huomioon puheenjohtajan kysymys. Tämäkin on nyt tuore tapaus. Meidän on vielä analysoitava tätä asiaa. Ja vastasinkin tästä tilivelvollisuudesta ja siitä, miten paremmin voitaisiin käyttää pilottihankkeiden tuloksia. Ja tätä luonnollisesti olemme valmiit tukemaan myös omalta osaltamme. Kiitos paljon. Kiitos kaikista vastauksistanne. Nyt voin kääntää kolleganne puoleen. Hän vastaa matkailukysymyksistä. Anna Atansopulu. Äänsinkö oikein nimenne? Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos tästä ääntämyksestä, joka meni aivan täysin nappiin. Puheenjohtaja, arvoisat jäsenet matkailu- ja liikennevaliokunnassa, kiitos siitä, että saamme mahdollisuuden esitellä teille katsauksen matkailualan pilottihankkeiden ja valmistelevien toimien täytäntöönpanosta. Pahoittelen sitä, että tämän kohdan aloitus meni minulta ohi. Olen siitä pahoillani. Katsauksemme tänään täydentää niitä kirjallisia tietoja, joita Euroopan parlamentti saa Euroopan komissiosta. Me annamme vuosittaisen äh, katsauksen tilapäismuodossa pilottihankkeista ja valmistelevista toimista silloin, kun valmistelemme tulevan vuoden budjettia. Säännönmukaisesti siis Euroopan parlamentti saa jo tietoa hankkeista. Tämän lisäksi esittelemme lyhyen katsauksen niistä toimista, joita olemme toteuttaneet pilottihankkeet ja valmistelevien toimien alalla. 2015-2018 kaudella Euroopan komissio toteuttaa yhdeksää pilottihanketta ja valmistelevaa tointa matkailun alalla 11,1 miljoonan euron arvosta. Haluamme kiittää Euroopan parlamenttia ehdotuksesta hankkeiksi ja kiinnostuksesta matkailun alalla. Lähden liikkeelle ensimmäisestä pilottihankkeesta. Se pyrkii tehostamaan laadukkaita työpaikkoja ja oppisopimuskoulutusta matkailun alalla. Youth on the Spot on nimenä käytössä ja 500 000 euroa budjetissa tähän hankkeeseen myönnettiin. Hankkeessa on keskitytty matkailualan urakehitykseen niin, että matkailualan työpaikat olisivat houkuttelevia ja pätevyys tällä alalla lisääntyisi. On pyritty myös puuttumaan aukkokohtiin osaamisessa ja kehittämään urapolkuja. Olemme keskittyneet matkailualaan, äh, kohdehallintoon, kokemuksiin, opastukseen, digitaalisiin palveluihin ja innovointiin. Hankkeessa on keskitetty kahdeksaan jäsenvaltioon, mutta kokemuksia voidaan siirtää kyllä jäsenvaltiosta toiseen tämän hankkeen metodologian kautta ja toivomme, että voimme nähdä myös muissa jäsenvaltioissa hyötyjä tästä. Hankkeen päätulokset sisältävät ensinnäkin viestinnän ja edistysmateriaalin esitteiden muodossa. Sitten on työnhakijoille kehitetty tietopaketteja, myös PK-yrityksille tällaisia tietopaketteja. Sitten meillä on tietoa urapoluista ja tukitoimista, joita on tarjolla. Kahdeksan messutilaisuutta on järjestetty kahdeksassa jäsenvaltiossa, kuusi työry- workshoppia työnhakijoille ja myös PK-yrityksille. Tarkoitus näissä on ollut löytää osaamisen puutteet ja aukkokohdat ja viestiä ja levittää tietoa uramahdollisuuksista matkailualalla. Tässä hankkeessa on ollut mukana yli 5000 sidosryhmää erilaisissa toimissa. Eh, parlamentin jäsenet voivat saada lisätietoja tämän pilottihankkeen tuloksista toisena päivänä huhtikuuta. Silloin hankejohtaja kattavasti esittelee hanketta Euroopan parlamentille. Varmasti ymmärrätte myös sen, että tässä on yhteys politiikan jatkuvuuteen, kun ajattelemme hankkeen tuloksia. Sitten meillä on, on myös sektorikohtaisen osaamisen kartoitusta. Tässäkin tarkoitus on löytää osaamisen puutteet ja esittää ennusteita keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä matkailun osalta. Sitten yhteenveto valmistelevien toimien tuloksista. Kulttuurin Äh, sidoksissa olevat rajat ylittävät kulttuurialan tuotteet. Tämä valmisteleva toimi toteutettiin kahdessa vaiheessa. Kokonaisbudjetti oli 3 miljoonaa euroa. Tämä hanke mahdollisti sen, että yhteistyömme Unescon kanssa vahvistui. Meillä on Euroopan unionissa nyt tällaisia perintömatkoja tuotteina. Kyse on kulttuurisista ryhmistä ja 43 ikonisesta Unescon kulttuuriperintökohteesta 19 jäsenvaltiossa. Neljä teemaa ovat ensinnäkin äh, kuninkaallinen, äh, romanttinen ja maanalainen Eurooppa. Työ on jo käynnistynyt yhteistyössä National Geographicin kanssa ja Toisessa vaiheessa sitten, sehän on käynnistynyt tämän vuoden tammikuussa ja se toteutuu puolentoista vuoden aikana. Tulokset, joita olemme saaneet, sisältävät ensinnäkin kapasiteetin rakentamista sekä välineiden että workshopien muodossa. Sitten meillä on myös internet-alusta, jolla näitä hankkeita edistetään. Sitten teemme myös National Geographicin kanssa yhteistyötä, niin kuin jo mainitsinkin. Tarkoitus on edistää näitä matkavaihtoehtoja edelleen tämän vuoden aikana ja myös vuoden 2019 puolen väliin saakka, jotta näkyvyys kasvaisi. Tässä panostamme erityisesti Kiinaan, koska vietämme EUn ja Kiinan välistä matkailuvuotta ja niin ikään toisena kohtana on Pohjois-Amerikka. Haluamme, että näitä valmistelevien toimien tulokset saataisiin laajempaan käyttöön. 2018 EU-Kiina matkailuvuoden teemavuoden aikana. Tässä on myös selkeä yhteys kulttuuriperintöön sitten meillä on uusi aloite alustasta, jota toteutamme yhdessä European Travel Commissionin kanssa. Siitä hieman myöhemmin esityksessäni lisää. Edistämistoimien lisäksi tavoitteena on helpottaa yhteistyötä viranomaisten kesken ja paikallisyhteisöjen kesken niin, että kulttuuriperintöä voitaisiin kehittää kestävällä tavalla, aivan erityisesti Unescon kohteissa. Sitten toinen pilottihanke aivan toisesta aiheesta. World Bridge Tourism otsakkeen alla. Tästä hankkeesta äänestettiin vuoden 2015 budjetissa 700 tuhannen osuudella ja parlamentti on pyytänyt, että jatkaisimme valmistelevaa tointa 1,1 miljoonan budjetilla. Budjetti on ensimmäisessä vaiheessa ollut varsin rajallinen. Päätettiin keskittyä kolmeen seikkaan. Ensinnäkin mahdollisuuksiin EUn ja Kiinan turismi alojen välillä, Haluamme tarjota myös koulutusta eu toimijoille, jotta ne olisivat valmiita toimimaan yhteistyössä Kiinan kanssa. Tässä pilottihankkeessa on selkeä yhteys niihin tavoitteisiin, joita meillä on 2018 EU-Kiina e matkailuvuoden alaisuudessa. Sehän on lippulaivahanke tälle vuodelle. Tässä pilottihankkeessa olemme saaneet näyttöä siitä ja raportitkin ovat verkkosivuilla kaikkien alan toimijoiden käytössä. On järjestetty webiseminaareja, joissa kapasiteettia on haluttu lisää. Että Shanghaissa ja Lontoossa niin ikään on järjestetty seminaareja kiinalaisille toimijoille on järjestetty myös tutustumismatkoja. Me haluamme rakentaa näiden kokemusten pohjalle, kun valmistelevia toimia toteutetaan. 2018 vuoden budjetissahan nämä toimet ovat mukana. Parlamentti on ehdottanut kahta pilottihanketta siitä, miten Eurooppaa voitaisiin edistää matkakohteena. Kokonaisbudjetti oli 1,5 miljoonaa euroa. Ja jotta tätä alkuperäistä parlamentin myöntämää budjettia voitaisiin vivuttaa, olemme saaneet hankkeelle myös kosmerahoitusta ja myös lisävaroja on löytynyt merialarahastosta. Kokonaisbudjetti on mahdollistanut sen, että olemme voineet ottaa käyttöön Destination Europe-alustan ja sitä myös European Travel Commission edistää. Tarkoitus on markkinoida eurooppalaisia, transeurooppalaisia matkailualan tuotteita yksityisen ja julkisen tahon keskeisenä hankkeina Euroopan unionin ulkopuolella. Tavoittelemme myös yksityisiä yrityksiä ja alueita toiminnallamme. Tarkoitus on rakentaa valmistelevien toimien kokemusten pohjalle. Parlamenttihan kehotti meitä tänä vuonna toteuttamaan tämän valmistelevan toimen, jossa keskitytään Euroopan kulttuuriaarteisiin. Ja loppuun vielä valmistelevista toimista ja älykkään turismin pääkaupungista. Tämän toimen täytäntöönpano on käynnistynyt jo tammikuussa ja nyt mennään jo täyttä vauhtia eteenpäin. Toimet koostuvat siitä, että valitaan kaksi kaupunkia eurooppalaisiksi älykkään matkailun pääkaupungeiksi vuodelle 2019. Ja sitten vuonna 2020 valitaan jälleen kaksi kulttuurialan pääkaupunkia, ja matkailualan pääkaupunkia. Näin haluamme tehostaa älykkään matkailun kautta matkailijan saamaa kokemusta. Kyse on esteettömyydestä ja siitä, että voidaan nauttia luovasta teollisuudesta ja kulttuuriperinnöstä. Luotamme siihen, että Euroopan parlamentti on valmistelevan toimen täytäntöönpanossa aktiivisesti tukenamme ja varmasti osallistutte myös pääkaupunkien valintaan sekä palkintojen jakotilaisuuteen, joka on ohjelmassa tämän vuoden marraskuussa. Arvoisat jäsenet, puheenjohtaja, niin kuin näette, haluamme tehokkaalla tavalla toteuttaa niitä toimia, joita Euroopan parlamentti on meille tehtäväksi antanut. Me kaikki haluamme tukea matkailualan kilpailukykyä ja edistää Eurooppaa johtavana matkailukohteena. Jatkossakin luotamme tukeenne, jotta pääsemme tavoitteisiimme tällä hetkellä ja myös pidemmällä aikavälillä. Kiitos. Merci pour votre, pour votre Kiitos teidän puheenvuorostanne. Täytyy kyllä sanoa, että meille on hyvin monimutkaista seurata ilman kalvokuvia, ilman kirjallista esitystä. Eli se, mitä te olette tehneet matkailualalla, niin on kovin vaikeaa seurata. Eli pilottihanke, sitten kuvaillaan hanketta, sitten on budjettisumma ja tavoitteet. Ikävä kyllä totean teille, että puheenvuoron oli aika lailla monimutkainen. Meillä ei ole nyt kalvokuvia, olemme hieman hukassa. Eli seuraavalla kerralla, kun haluamme puhua näistä pilottihankkeista, niin yrittäkää lähettää sihteeristölle sitten etukäteen esitys, jotta sitten kaikki tulee aivan selväksi. Katsotaan, onko nyt kollegoilla kysymyksiä matkailukysymyksistä. Ui Helia van, äh, Wim van de Kamp, saatte puheenvuoron muutamaksi minuutiksi. Wim van de Kamp. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Yksi huomio vain. Tai kysymys oikeastaan. EPPn äh, matkailu. Asiantuntijat, äh, muun muassa Rouva Monteiro, eivät nyt ole paikalla, joten äh, minä käytän puheenvuoron, mutta viime viikolla kävimme matkailusta erittäin mielenkiintoisen keskustelun. Siinä aiheena oli Kiina ja minä kysyin vastavuoroisuudesta. Olen nimittäin ollut havaitsevinani, että Kiinan matkailuteollisuus on hyvin valmis tulemaan Eurooppaan, mutta Voitaisiinko tässä hankkeessa kiinnittää huomiota myös vastavuoroisuuteen? Eli siihen, että eurooppalaiset yritykset ja matkajohtajat ja oppaat voisivat työskennellä Kiinassa. Kiitän muuten komissiota tästä oikein kattavasta esityksestä. Kiitos. Kiitos tästä nopeasta puheenvuorosta. Edustaja Ajala Sender, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ja samoin kuin äsken kysyin ja sainkin muun pääosastolta oikein tyydyttävän vastauksen haluaisin tässä kysymyksessä myös tietää tiettyjen pilottihankkeiden ja valmistelevien toimien seurannasta. Kolme vuotta sitten oli valmisteleva toimi jonka oli nimeltään Kalypso, Kalypso-aloite, eh, niin kuin sitä kutsuttiin, joka liittyi eh, Ähm, matkailutarjontaan kaikille. Siis otan huomioon myös perheet, ähm, ikääntyneet äh, tai äh, sellaiset perheet, ähm, joilla ei ollut äh, taloudellisia mahdollisuuksia lomailuun tai matkailuun. Eli matkailu Kalypso-hankkeessa osana yleistä hyvinvointia. No sitten todella, kun oli suuri mm, vakava talouskriisi, sosiaalinen kriisi, nähtiin, että yksi merkittävä seikka oli se, että kun keskiluokka kärsii ja myös työväenluokkaa kärsi, niin mm, lomamatkat, jotka olivat olleet perheille tällainen hyvin voinnin lisääntyessä tällainen uusi ulottuvuus, niin nyt sitten työttömyys ja muut ongelmat johtivat siihen, että tietyt yhteiskunnan tahot eivät enää matkailemaan päässeet. Joten halusin siis kuulla, että onko komissio tätä Kalypso-hankkeen tai valmistelevan toimen seurantaa harjoittanut tai toteuttanut jollakin tavalla. Eli onko jotain isompaa hanketta tullut tai tulossa siitä, että matkailu olisi paremmin kaikkien saatavilla? Kiitos. Joo, ei sitten. Kiitos näistä kysymyksistä ja sitten edustaja Uiheli, teidän kysymyksenne komissiolle. Ja komissiolla on sitten kaksi minuuttia vastausaikaa. Äh, Kysyn sitten. Paljon kiitoksia. Minä sanon nyt Annalle. Hän ei ollut vielä paikalle, kun aikaisemmin eh, puhuin. Me aloitimme tämän aiheen suhteen vähän aikaisemmin. Välitän Annalle eh, puheenvuoroni tekstin muodossa eh, Pääosin oli kyse siitä, että ne määrärahat, jotka on kerätty meidän avullamme, käytetään eri tapahtumiin, kokouksiin, mutta me halusimme tuolla rahalla toteuttaa politiikkaa Euroopalle, eikä tämä ole yksittäisen jäsenen tai komission virkamiehen virhe, vaan järjestelmässä on vikaa. Minä ehdottaisin, että koordinaattorit käsittelisivät aihetta. Meidän pitäisi kysyä komissiolta ja komission puheenjohtaja Junckerilta, miten näitä määrärahoja oikein käytetään. Eikä tämä ole sosiaalidemokraattien asia. Ei tämä ole asia, joka koskettaa vaan meitä. Koordinaattorien pitäisi käynnistää aloite tässä asiassa. Eikä kyse ole näistä komission yksittäisistä yksiköistä, vaan tästä koko järjestelmästä. Enkä voi hyväksyä sitä, että tämä jatkuu näin. Merci beaucoup, monsieur Liri. Kiitos, edustaja Uiheli. Seuraava kokouksemme. Koordinaattorien kokous varmasti on sellainen, että siellä on melko pitkä esityslista. Nyt äh, Anna Anastasopulu, voitte esittää kollegoiden kysymyksiin vastauksia. Kaksi minuuttia on vastaamisaika. Olkaa hyvä. Uh, thank you. Kiitos puheenjohtaja. Vastavuoroisuudesta suhteessa Kiinaan. kaksi tällaista matchmaking-tapahtumaa eh, järjestimme yhden Shanghaissa, toisen Lontoossa yrityksille. Sitten EU-Kiina matkailuvuosi on tämä vuosi. Järjestämme tilaisuuksia paitsi Euroopassa, Berliinissä, myös Shanghaissa, Pekingissä ja Makaossa. Eli tämä vastavuoroisuus on todella asia, johon kiinnitämme huomiota puolia toisin. Nyt voisin antaa puheenvuoron kollegalleni, joka voisi vastata kysymykseen Kalypsoa valmistelevasta toimesta. Mutta ennen kuin annan hänelle puheenvuoron, haluaisin vain todeta, että olemme kyllä lähettäneet pienen PowerPoint-esityksen sihteeristölle. Siinä näitä hankkeita ja valmistelevia toimia esiteltiin. Ehkäpä se on mennyt hukkaan jossain vaiheessa. Jos jäi vielä tämä epäselväksi, niin toistan sen. Eli me pyrimme todella yhdistämään näiden tutkimusten hankkeet ja tutkimusten tulokset ja hankkeiden tulokset juuri jatkuvaan politiikkaamme esimerkiksi EU-matkailutahona, kulttuurimatkailu ja niin edelleen. Ja nyt voisin antaa puheenvuoron kollegalleni. Kiitoksia. Edustaja Ajala Sender, tiedän, että olette hyvin eh, kiintynyt eh, tuohon kyseiseen valmistelevaan toimeen ja kyllä valmistelevan toimen päätyttyä työ on jatkunut ja meillä on itse asiassa toimintasuunnitelma, joka on äh, valmisteltu alan asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä. Voimme äh, sen teille jakaa. Ja sitten Connect-pääosastossa komissiossa meillä on myös aktiivisen ikääntymisen äh, kumppaneita niin, että saataisiin aikaa synergiaa tässäkin. Ja samoin olemme korostaneet COSME-tarjouskilpailuissa mahdollisuuksia myös eriyttää matkailua ja juuri pyrimme olemaan e, entistä inklusiivisempia, mitä tulee tiettyihin kohderyhmiin, kuten vaikkapa ikääntyneet taikka heikommassa taloudellisessa asemassa olevat. Ja juuri tämä kausittaisuushan on yksi alan merkittävimpiä haasteita. Kiitos. Euh, Kiitos täsmennyksistä näihin kysymyksiin. Toivottavasti meillä on mahdollisuus vielä tavata mahdollisimman nopeasti niin, että saamme mahdollisimman paljon tietoa. Matkailu kysymys on keskeinen myös meidän valiokunnallemme. Jos ei ole muita aiheita, edustaja Van de Kamp, ei ole muita aiheita, niin voin ilmoittaa teille, että seuraava kokouksemme on maanantaina 9. Ei vaan 19. maaliskuuta kello 15 alkaen. Luotan teihin ja toivotan teille mukavaa viikkoa Euroopan parlamentissa. Kiitos kaikille. Mukava viikko.